Good morning, ladies and gentlemen. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Ei ole kovinkaan paljon väkeä vielä paikalla. Toimiiko mikki? Vielä jäsenille paljon paikalla, mutta eiköhän kokous olisi siltä kuitenkin avata. Meillä on tässä muutama mielenkiintoinen kohta esityslistalla Otetaanpa nämä muodollisuudet tässä heti kättelyssä. Ensinnäkin pitäisi muistuttaa teitä siitä, että tämä kokous menee verkkoon, nettiin. Näin ollen olemme yleisesti kuultavissa. Toisekseen toteaisin, että 27.28. lokakuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja on tehty ja on lähetetty jäsenille. Toivottavasti se on kunnossa, mutta näen, että herra Van Nistelrooylla on jotakin kysyttävää. Olkaa hyvä. Mr. Eh, President, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisenä kohtana on esityslista ja siihen minulla on huomautettavaa. Eli ehkä voisin ottaa vielä kohdan kahdeksan. Tässä olisi erityiskysymys komissiolle Keith Taylorista. En, Keith Taylorita, en ole nähnyt häntä. Tämä on komission asianmukainen vastaus asiakirjoissa. Se annettiin jo lokakuun lopussa, joten miksi että tätä tarvittaisiin komissiolta, joten tämä voitaisiin ottaa pois. Ja sitten kohta 15. Vierailijaryhmä Ranskasta. Hienoa, että tulevat. Mutta jos tässä on esimerkiksi eh, minikuulemisia ja vierailijaryhmiä, niin kyllä meidän pitäisi tämä tietää etukäteen tulkoot, kun on kerran kutsuttu. Mutta e, jos meillä on estyslista, niin, ja sitten sitä täytetään tällaisilla, niin sitten emme ehkä tarvitse kolmea päivää, vaan vain yhden päivän, jossa on todellinen, todellisia asioita estyslistalla. Eli varsinaisesti kohta kahdeksan pois tämä kysymys. Okei, okay, eine weitere Wortmeldung direkt dazu. Muita puheenvuoroja suoraan tähän, olkaa hyvä. I'm not sure whether... En nyt ole varma, olisiko tämä normaalisti erityislistalla, mutta en ole varma, onko tämä komission antama, vastava, antama vastaus adekvaatti. Tämä on aivan. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä asia, ainakin meillä Britanniassa. Kuvittelisin, että se on siellä tärkeää semminkin, kun EU kun puhutaan tällaisesta näin isosta yhteiskuntavainista, jossa sijoitetaan muihin jäsenvaltioihin, sillä on kuitenkin, se on kuitenkin iso asia. Enkä nyt sano, etteikö tämä pitäisi olla esityslistalla, mutta minä sanon, että tämä komission vastaus ei ole adekvaatti. Meidän pitäisi olla tilaisuus tässäkin kokouksessa saada tilaisuus ottaa asia esille komission kanssa. Voisiko vastata puheenjohtaja? Aivan oikein. Mutta kysymys kuuluu, mitä otetaan esityslistalle? meillä on paljon kysymyksiä, joita, joihin ei vastata Fedekana. Ei jos otetaan <clears throat> kaikki tänne, Ja niin tietysti voidaan kysyä, onko vastaus oikea. Niin, kysymys siis kuuluu, että onko täällä jäsentökysymyksiä esityslistalla. Ja tiedän, että puheenjohtaja on kyllä kiinnostunut näistä asioista, mutta siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, otammeko tämmöisiä asioita esityslistalle ja suurennamme sillä työtaakkamme. Minusta ei pitäisi. Okei, okay, tämä... No niin, kohta kahdeksan. Näen, että tämä on aika onneton menettely, että tämä hoidetaan tällä tavalla esityslistalle kuitenkin. Ja tässä kollega on oikeassa, että komission kirjallinen lausuma tähän kohtaan – näistä Euroopan veronmaksajien rahojen siirtymistä vai ei. Tämä on täysin epätyydyttävä vastaus komissiolta siinä mielessä kyllä tämä asia toimivaikkojen siirtämisestä ja tukemisesta joka tapauksessa on meidän käsiteltävänä ja se on nyt kuitenkin ollut riittävän keskustelun kohteena ja siinä mielessä tämä koht kahdeksan on paikallaan. ellei nyt kukaan vastusta sitä, että näin menetellään. Okei. Okay. Sitten täytyy vielä sopia kohtauksesta 15. Tämäkin oli aikamoinen yllätys, että tämä ylipäätään on esityslistalla, mutta Roy, et, et ole tuossa tiukkana vai? Ryhmä on kutsuttu ja he ovat tulossa, eikä heidän pitäisi jättää nyt käytäville, vaan pyörimään. No, mutta seuraavalla kerralla. No, seuraavalla kerralla aikaisempaa informaatiota tästä. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Sitten jatketaan esityslistan mukaisesti kohta kolme. Siinä on muutama puheenjohtajan ilmoitus tai Rova Hybneriltä. Oikeastaan tässä oli kysymys lähinnä ministeritapaamisesta Kuulin juuri, että Rova Hybner on tulossa ja heti kun hän on tulossa saapunut paikalle, niin saadaan asiasta tietoa. Sitten vuodossa esityslistan kohta neljä. Ja tässä onkin jo, tätä onkin valmisteltu aika lailla tätä kohtaa. Tässä on kysymys EUn strategiasta, romaniväestön osallistumisesta. Ja tässä pyydänkin esittelijää esittelemään lausuntonsa luonnoksen. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Once again. Hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin korostaa, kuinka tärkeä on Euroopan strategia romaniasioissa. Euroopassa asuu noin 12 miljoonaa romania ja useimmilla heistä on kulttuurisesti e- omalla tapa elää monesti elävät köyhyydessä ja sosiaalisesti eristettyinä. Poliitikot monesti väärinkäyttävät romanien äh, asemaa ja keräävät populistisia irtopisteitä. Tarvitsemme rajattoman Euroopan, joka on turvallisuuden ja vapauden aluetta. Ja tässä ei enää ole kansallisilla ratkaisuilla mahdollisuuksia. Tarvitaan siis synkronoituja toimia, eurooppalaisella tasolla ja kansallisella tasolla niin, että voidaan vastata romanien ongelmiin Euroopassa. Olen tehnyt ehdotuksia eh, tällä saralla ja odotan yhteistyötä teidän kanssanne. Esimerkiksi Euroopan unioni on laajentanut eh, eh, toimimahdollisuutta asuntoalalla, jotta voitaisiin ottaa esimerkiksi romanien tarpeet huomioon voitaisiin priorisoida tätä niin, että käyttäisiin Euroopan aluekehitysrahastosta 2 prosenttia tähän tarkoitukseen. Mutta jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi käyttäneet tätä mahdollisuutta. Ja pitäisikin kysyä, miksi näin? Ovatko jäsenvaltiot ja komissiot todellakin vakuuttuneet siitä, että nämä toimet tarvitaan? Tästä täytyy keskustella. Nyt voidaan täydentää kansallisten viranomaisten toimia, jotta huolehditaan kaikkein haavoittuvallisimmista ryhmistä. Estään eh, heidän eh, syrjäytymisensä. Tarvitaan siis kunnon infrastruktuuri, eh, televiestintämahdollisuudet ja niin edelleen. Mutta todellakin kysymys on siitä, että ei annettaisi kaloja, vaan opettaisi ihmiset kalastamaan. Eli täytyy luoda olosuhteet. Ennen kaikkea tärkeää on lasten koulutus ja myös työnvälitys on erittäin tärkeä. Työnvälitys on tärkeää, jotta e, pitkäaikaistyöttömät pääsevät töihin. Olen saanut kirjeitä romaneilta ja e, heidän järjestöiltään ja he kehottavat, että e, romaneihin ei tulisi suhtautuu ainoastaan haavoittuvana ryhmänä. Toivottavasti eh, pian asema paranee, mutta siihen asti meidän täytyy huolehtia siitä, että EU-tasolla on asianmukaiset mekanismit, jotta eh, Romania voidaan osallistaa, työllistää ja kouluttaa ja julkiset palvelut ovat heidän saatavillaan. Varmasti myös positiivisella diskriminaatiolla on tässä eh, oma roolinsa. Tämä ei ole ainoastaan moraalinen velvollisuus, vaan myös taloudellinen välttämättömyys. Ei ole mitään vaihtoehtoa sille, että romanit otetaan täysimääräisesti mukaan yhteiskunnan toimintaan. Tämä on myös jäsenvaltioiden talouden etu. Kaikki eh, eh, hyötyvät tästä sekä kansalaiset että työnantajat. Tässä tietysti tarvitaan tahtoa molemmilta puolilta, enemmistön ja vähemmistön taholta. Unkarin puheenjohtajakaudella romanit ovat yksi painopisteistä. Myös Euroopan, Eurooppa 2020 strategialla on tässä osansa annettavana. Kysymys ei ole niinkään ainoastaan syrjivistä asenteista, vaan Eh, köyhyyden ongelmasta ja sen vaikutuksista. Tarvitaan enemmän koulutusta, muuten nämä ihmiset eivät pääse osallisiksi. Jokainen vuosi, jonka romanityttö viettää eh, koulussa, vähentää aikaisen raskauden mahdollisuutta. Meillä on myös progressohjelma, jolla torjutaan syrjintää ja tällaisia toimia tulee jatkaa ja kehittää myös vuoden 2013 jäl- jälkeen. Haluaisin kuulla myös teidän mielipiteitänne, arvon kollegat, siitä, kuinka voidaan koordinoida EU-tason ja e- kansallisen tason toimia romanien aseman parantamiseksi EU:ssa. Meillä on myös oma aloite mietintö romanien asemasta – ja tätä tulisi käyttää jonkinlaisena taustapaperina, kun Unkarin puheenjohtajana valtiona ja Euroopan komissio valmistivat toimia tälle. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank, Herr Kovacev. Kiitoksia, herra Kovacev. Tämä on aika tärkeä asia. Me olemme huomanneet, että Euroopalla olisi enemmänkin potentiaalia äh, olla olla vahvemmalla kaudella. Nyt kollega Van Nistelrooy. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä teidän välityksellänne Kiinan esittelijää hänen visioistaan. Mielestäni tämä on hyvä teksti, hyvä näkemys ja, ja se todella pysy, pysyy aluepolitiikan instrumenttien rajoissa, joita meillä on käytettävissämme. Minä hyväksyn hänen lähestymistapansa, mutta toivoisin kuitenkin, että mentäisi vähän pidemmälle, otaisi vähän terävämpiä komission ja kansallisten hallitusten suuntaa. Otan esimerkiksi tästä kohdan neljä. Ainakin mitä sanotaan kohdassa neljä teidän tekstissänne. Te tiedätte varmasti, että tämän vuoden alussa me hyväksyimme asetuksen, jossa puhutaan huonossa asemassa olevista väestöryhmistä. Ja toiset kollegat ovat esittäneet meille paljon kysymyksiä ennen kesää jo. Jotkut ovat saaneet vastauksen niihin, toiset eivät, e, eikä niitä ole otettu uudestaan esityslistoille näitä kysymyksiä. Mutta jos ajatellaan näiden kysymysten ja vastausten sisältöä, niin voin sanoa, että Konteksti osoittaa hyvin, tai ainakin tähän mennessä, huip, ei ole huippukokouksissakaan ei ole muutettu mitään jo käynnissä olevia ohjelmia. Ei ole mitenkään hyödynnetty käytettävissä olevia ohjelmia jäsenmaissa 0,00 prosenttia. Toisaalta komissio taas on päättänyt, että vuonna 2011 aliopolitiikan strategian nimissä pitäisi esittää paljon hyviä ajatuksia, pitäisi käyttää eurooppalaisia rahastoja ja, ja pitäisi tehdä tietty inventaari tällä hetkellä, miten näitä rahastoja on käytetty. Nyt ollaan vuoden lopulla. Meidän pitää todella tajuta, että 2010-2011 ovat jo melkein menetettyjä vuosia. Ja minä olen kovin huolissani siitä, ettei painosteta kansallisia hallituksia jäsenvaltioissa, jotta ne käyttäisivät näitä rahastoja. meidän valiokuntamme, regivaliokuntamme vierailu Romaniassa esimerkiksi osoittaa, että on olemassa yhteisöjä, esimerkiksi pormestareita, kaupunginjohtajia, jotka todella näkevät vaivaa ja käynnistävät, valvovat, ylläpitävät hankkeita, oli kyse sitten asuntopolitiikasta, koulutuksesta tai työllisyyspolitiikasta. Paljon on meneillä, paljon on tekeillä konkreettisesti, mutta se ei ole yleisesti laajalle levinnyttä. Miksi ei ole? Me voitaisiin mit- mainita muita kaupunkeja ja kehottaa muita kaupunkeja hyödyntämään näitä varoja. Tiedämme, että Romaniassa on paljon alikapasiteettia, 10 prosenttia vain varoista käytetään, mutta se, kaikki tämä kärsii liiallisesta byrokratiasta komissiossa. Sanotaan, että tehdään tehdään seurantaan, tehdään tutkimustyötä, mutta ei se riitä. Meidän pitäisi käytännössä olla paljon, paljon terävämpiä, kun puhumme tiedottamisesta EUn ja jäsenvaltioiden välillä. On itsestään selvää, että tämä romanniväestö jo, joka asuu alueilla, kaupungeissa, me, joissa me voimme auttaa heitä. Ja sehän on tämän operaation tarkoitus. Meidän pitää käyttää meille tarjottuja käytettävissä olevia keinoja, mutta näin ei ole tehty. Meidän pitäisi tehdä uusi ehdotus, jotta yhteisrahoitusta hyödynnettäisiin ja käytettäisiin asianmukaisesti Meillä on nyt chanssit tässä käytettävissä, missä jos yhteisrahoitus ei, ei hyödytä mitään, niin olkaamme rohkeita ja sanokaamme se ääneen. Ja, dankeschön. Kiitoksia. Herraksi herra Kari. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää esittelijää tekemästään työstä. Kommentti minun maa on aivan äskettäin törmännyt tähän ongelmaan, joten minä olen todella iloinen, että romaniväestön integroiminen on todella eurooppalaisessa keskustelussa. Me tarvitsemme todella EUn yhteistä toimintaa näiden vaeltavien väestöryhmien kysymyksen hoitamisessa. EAKR voisi rahoittaa ohjelmia asuntopolitiikassa näillä marginaaliryhmillä, mutta kuten kollega sanoi, Nistelroi sanoi, että varojen vapauttaminen on heikkoa. Varoja ei ole käytetty, niitä on alikäytetty. Eli meidän pitäisi todella kannustaa romaniväestöä todella myös toimimaan siten, että näitä varoja ryhdyttäisiin käyttämään täysimittaisesti. Meidän me, ei, me ei ehkä pitäisi järjestelmällisesti pyrkiä saada romaniväestöä pysymään paikoillaan mutta voi ajatella, että yksi, vain yksi osa väestöstä on vaeltavaa väestöä. Tämä on, tämä on sen väestön kulttuuriidentiteettiä myös, ja minä en ainakaan toivo, että tätä kyseenalaistetaan. Integrointi romaniväestön kannalta ei mene vain sillä tavalla, että kehotetaan, kannustetaan heitä jäämään asumaan paikoilleen meillä on jäsenvaltioiden kesken tärkeä ongelma tämä romaniväestön liikkuvuus, eli vapaa liikkuminen on tärkeää. Kansalliset ja yhteisön säännökset ovat tärkeitä, mutta niihin törmätään usein silloin, kun on kyse liikkuvasta valtavasta väestöstä. Hyvä tasapaino pitäisi löytää tässä, koska näitä karikatyyrikuvauksia on kuultu aivan liikaa viime viikkojen ja kuukausien aikana, olipa sitten kyse romaniväestöstä tai niin vastaanottavista maista, aivan erityisesti Ranska jossa tämä aihe on erittäin äh, polttava kysymys vielä tänä päivänä. Ja, danke schön für diese Wortmeldung. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten rouva Sanchez-Smith. Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän myös esittelijää tehdystä työstä. En toista sitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Minä vaan toivoisin, että me voisimme tästä aiheesta, jonka Lambert Van Nistelrooy otti hyvin esille, voisimme ottaa esille nämä rahoitusvälineet, joita meillä on käytettävissämme, mutta joita ei käytetä. Tämä on ikävä kyllä todeta, pakko todeta ja tilanne on aika vakava. Me todella voisimme käyttää huomattavia summia, ainakin asuntopolitiikassa, koulutuksessa – kulttuurikasvatuksessa, työllisyyspolitiikassa. Euroopan sosiaalirahasto voisi myös tulla hyödynnetyksi. Me voisimme todella vapauttaa rahoja, käyttää keinoja ja miettiä, miksi varoja ei ole käytetty täysimittaisesti ja parantaa, korjata tilannetta. Tämä aihe pitää ottaa esille, se pitää uskaltaa sanoa esille. On kyse koulutuksesta, tiedotuksesta, myös paikallisviranomaiset, yhteisöt, järjestöt, kun osapuolet voisivat puuttua peliin, ainakin Ranskassa, minä tunnen hyvin Ranskan, mutta Romaniassa, Bulgariassa, Unkarissa voitaisiin myös ottaa yhteyttä eri osapuoliin, jotka voisivat parantaa tämän väestönosan tilannetta. Meidän pitäisi tiedottaa, kommunikoida paremmin näihin vastapelureihin, jotta he voisivat todella hyödyntää näitä rahastoja, voisivat hyötyä hankkeista minä luulen, että jäsenvaltioilla myös pitäisi olla oma tehtävä, kun lähdetään toteuttamaan näiden varojen käyttöönottoa. Minä voin vain valitettavasti todeta, että minun maassani asianlaita oli ihan näin. Ja kaikki väylät eivät ole vielä auki näiden varojen hyödyntämiselle. Meidän pitää informoida kumppaneitamme, keskustelukumppaneitamme, jotta ne voisivat todella kääntyä näiden rahastojen puoleen minä työstän tällä hetkellä mietintöä tavoittealueesta kolme inter, inter, alueiden välisestä yhteistyöstä. Meidän täytyy kehittää enemmän käytännön työtä. Meillä pitää olla koulutustiedotuspaneeleja. Ne ovat olemassa tänä päivänä, mutta niitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Kiitos. Dankeschön für diesen Beitrag. Dann hat Herr Matula das Wort. Kiitoksia. Sitten herra Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să adaug și eu câteva idei. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäisin vielä, että tähän keskusteluun romaniasiasta sekä Romaniaan, mutta ei pelkästään Romaniaan. Ja siitä, mitä tämä valtuuskunta näki ollessaan Romaniassa ja varsinkin se länsiosassa. He näkivät projekteja, jotka tähtäisivät, äh, jotka oli kohdennettu romaniväestöön. Aloittaisinkin siitä kysymyksestä, jota ei ole vielä, johon ei ole saatu vastausta romanissa eikä muuallakaan. Miksi me emme ole tietoisia siitä, mikä on romaniväestön kokonaislukumäärä, koska on tässä luvut vaihtelevat miljoonissa, kun äh, puhutaan arvioista. Oma kokemuksemme Romanian länsiosasta kertoo, että ei ole mahdollista arvioida romanien määrää täsmälleen, koska osa, osa romaneista kuitenkin kotoutuu ja tämä täytyy muistaa, osa haluaa kotoutua ja ne, jotka ovat kotoutuneet, eivät enää pidä itseään varsinaisesti romaneina. Ja kysymys onkin siitä, miksi he eivät pidä itseään romaneina enää. No, koska he haluavat olla täysivaltaisia, täysimittaisia yhteisön jäseniä ja nauttia omasta statuksestaan EUn jäsenvaltion kansalaisena. Ei myöskään pidä unohtaa sitä, että Romaniassa enemmistö romaneista on vakaata väestöä, 90 prosenttia tai jopa enemmänkin romaneista on ö, ö, tätä tyyppiä, ei pieni osa ehkäpä vain 2-5 prosenttia tai jopa 10 prosenttia ovat tyypiltään paimentolaisia tai, vaelta, tai liikkeellä olevia. Tilastot Romaniassa osoittavat, että eivät romaanit ole niitä, joita pidetään mitään vakavia rikoksia, vaan tekevät pikemminkin rikkomuksia. Tämä on kuitenkin askel eteenpäin. Me olemme finalisoineet uh, useitakin romaniprojekteja. Uskon, että ratkaisu ja vastaus romanikysymykseen on koulutus sekä työpaikat ja kunnollinen asuminen. Tämä on paras ratkaisu. Mitä taas tulee rahojen ja varojen käyttöön, olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä enemmän työtä sen suhteen, että käytetään näitä varoja ja vähennetään byrokratiaa suhteessa rahastojen saatavuuteen joita voitaisiin käyttää romaniväestön tarpeisiin. Olemme nähneet projekteja, jossa erityisesti Romanian länsiosassa Romania on rakennat yli 280 ra- rakennusta, jossa asuu yli tuhat henkilöä. Tässä on käytetty paikallisia varoja yli 280 rakennusta ja tähän on saatu varaa paikallisesta budjetista. Ja tähän on kulunut vissiä byrokratiaa. Tässä on kysymyksessä pormestari, joka on käyttänyt paljon, joka on vetänyt paljon EU-rahoittamia projekteja. Kuitenkin vielä kerran yksinkertaistaminen varojen käytössä romaneja varten, romaniväestöä varten. Tämä on ehdottoman välttämätöntä tällaisissa projekteissa. Totta kai täytyy muistaa myös tarve valvontaan. On vielä paljonkin sanottavaa. Ja mitä tulee integraatioon, romaniväestö minun omalta alueeltani ei koe mitään ongelmia työpaikan saamisessa. Siellä on monikansallisia yhtiöitä, joissa satoja romaneja on saanut työpaikan 4000 työ, työntekijää, näistä yli 700 oli romaneja erässäkin yrityksessä. Ja tuossa yrityksessä on halukkuutta palkata enemmänkin romaneja palvelukseen. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että minun mielestäni integraatio ja kotoutuminen tarkoittaa koulutusta, työpaikkoja, kunnollista asumista ja kaikkien menettelyjen yksinkertaistamista, jotka liittyvät yhteisövarojen saatavuuteen tällä sektorilla. Paljon kiitoksia. Ja, danke. Kiitoksia, herra Matula. Rova Smolkova. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi kuukautta sitten sosiaalidemokraatit eh- eh- kävivät Slovakiassa. Meitä oli viisihenkinen ryhmä ja Slovakiassahan on paljon romaneja ja paljon ongelmia. Olen itse Kositsesta ja siellä meillä on e, ongelmalähiö, mutta meillä on myös paljon kyliä, joissa on e, todellisia romanikeskittymiä. Kävimme kylissä, joissa on positiivisia e, saavutuksia saavutettu viiden vuoden aikana – ja olen samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, että yhteisrahoitteiset projektit, erityisesti mitä tulee aluekehitysrahastoon, mutta myös sosiaalirahastoon, ovat todella koordinaation tarpeessa. Tarvitaan painetta kansallisia hallituksia kohtaan, jotta ne kantaisivat vastuuta ja huolehtisivat myös alimman tason toimijoiden toiminnasta. Todellakin kun kaupungin ja kunnanjohtajat todella panostavat asiaan ja varoja käytetään, niin ongelmat ratkeavat. Olimme kylissä, jossa oli 30 romania tai 300 romania. Ja muutama vuosi sitten he aivan itse rakensivat taloja itselleen, omakotitaloja, ja viiden vuoden jälkeen nämä ovat aivan mainiossa kunnossa nämä rakennukset. Lapset käyvät koulua, ja siellä on todellakin integraatioprojekteja, joilla on saatu hyviä tuloksia. Ja noissa kylissä ei tiedetä, mikä mahtaa olla tällainen romaniongelma, josta puhutaan – mutta eh, sitten on myös eh, mm, kolmen tuhannen romanin keskittymiä. Ja siellä yhteistyö toimii siten, että eh, on toisen asteen kouluja, jotka pyrkivät kouluttamaan esimerkiksi ammattikoulutyyppisesti romanilapsia. Ja tästäkin on saatu myönteisiä tuloksia. Mutta todellakin tärkeää on se, että kansalliset viranomaiset antavat eh, tarvittavan signaalin ja, ja toimivaltuudet kaupunginjohtajille. Näin ongelmat voidaan ratkaista. Kiitoksia. Yes. Ja vielä yksi edustaja sen jälkeen komissio. Děkuji za slovo. Já... Kiitoksia. Minä haluaisin vielä lisätä integraatioedellytyksin yhden asian. Aivan oma esimerkkimme osoittaa, että on erittäin tärkeää huolehtia romanilapsien koulua edeltävästä vaiheesta – Mikäli tsekki ei saada nyt tulkattua, niin jatkan englanniksi. Uh, but there is uh, Czech cabin. Uh, Tsekin tulkkauskoppi on kyllä, joten eiköhän tämä pitäisi saada kyllä Tsekistäkin tulkattua. Takže zkusím to ještě. Eli yrittää vielä kerran uh, äidinkielelläni tsekiksi. Saadaanko tämä nyt tulkattua? Hyvä. Eli erittäin tärkeä edellytys romanien eh, integraatiolle yhteiskuntaan on eh, esikoulu. Minä olen siis Tsekistä, Olomutsin alueelta. Ja siellä on jo kymmenen vuotta ollut erittäin menestyksellisessä eh, projekti Kamoro, jolla huolehditaan juuri romanilapsista – romanilapsien eh, suuri ongelma Tsekissä on se, että eh, tullessaan kouluun lapset eivät osaa tarpeeksi hyvin tsekkiä. Romaneilla on hieman eri käyttäytymistavat kun käytöstavat ja eh, normit kuin enemmistöllä. Mutta jos se on esikoulu ja vanhemmat saada motivoitua mukaan, niin tuloksia todella syntyy. Ja kun tätä nyt on jatkunut kymmenen vuotta, niin on jo valmistuneitakin lapsia ja nuoria, jotka ovat nyt menneet jo keskiasteen koulutukseen. Todellakin romaniongelman ytimessä on koulutuksen puute. Ja meidän enemmistö kansanosan edustajien on huolehdittava siitä, että romanit saavat koulutusta. Jos romanit saavat keskeisten koulutuksen ja korkeakoulutuksen, niin he kyllä integroituvat yhteiskuntaan. Siinä ei ongelma ole. Mutta valitettavasti Tsekissäkin monet romanit eivät löydä työpaikkaa, koska heillä ei ole tarpeeksi koulutusta. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. <clears throat> Sitten meillä on vielä Rovana Chila. În primul rând, aș vrea să felicit raportorul pentru abordarea pe care a avut-o în expunere. Kiitän esittelijää tästä konseptista. On useitakin asioita, ja useitakin ongelmia, joita romanit kohtaavat monissa Euroopan maissa. Tämä on edelleenkin yksi, ö, yksi suurimpia asioita, jossa vähemmistö kokee ongelmia Euroopassa. Minusta heidän ongelmansa on myös meidän ongelmamme ja meidän pitäisi yrittää ratkaista tämä ongelma käyttämällä yhteisiä menetelmiä ja mekanismeja. Totta kai hallitukset, kansalliset, kansalliset hallitukset ovat päävastuussa niiden normien soveltamisessa, jotka saavat, jotka aiheuttavat tämän äh, vähemmistön äh, tilan. Me tarvitsemme selkeää politiikkaa, jos me haluamme äh, vaikuttaa maksimaalisella tavalla vähentämällä eroja romaniväestön ja valtaväestön välillä kaikilla aloilla, monilla aloilla, koulutuksessa, työpaikoissa ja terveydenhuoltopolitiikassa ja asumis, asumisessa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, niiden pitäisi jatkaa politiikkansa arvioimista suhteessa romaniväestöön. Jos tietyillä alueilla politiikan vaikutus on ollut tehokasta, on edelleenkin alueita, joilla on ongelmia oman romaniväestönsä kanssa. Ja minusta meidän pitäisi keskittyä enemmänkin koulutukseen ja tämän väestön kotouttamiseen tätä kautta. Kiitoksia. Sitten kysyn vielä komissiolta, onko siellä joku, joka haluaa lyhyesti puhua komission puolesta, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Olen työllisyyspääosastossa vastaan koulutuksesta. Minulla on muitakin samasta pääosastosta, jotka vastaavat sitten muista sosiaaliasista, Eli tämä osoittaa, kuinka paljon meillä on välineitä käytettävissä tämän syrjinnän poistamiseksi, mutta haluaisin lisätä yhden asian tämän päivän keskusteluun ja mitä komissio tekee tällä hetkellä. Me ymmärrämme sekä komissiossa että myös neuvostossa, että tämä äh, kotoutumisasia on yhteinen vastuu jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tasolla. Meidän täytyy toimia tiukasti äh, äh, meidän toimivaltamme puitteissa näissä kysymyksissä. Totta kai tässä keskustelussakin tullut esille, että romaniväestö on alkuperäisväestöä romaani, romaanit sisältä mustalaiset, matkailit eh, ja eh, paimentolaiset sun muuta. Ja me myös ymmärrämme, että tietyillä alueilla he ovat osa yhteiskuntaa, mutta olemme havainneet, että he ovat yleensä myös eh, etnisistä vähemmistöistä se syrjityin ryhmä Euroopassa. Ja haluaisin mainita, että että nämä tiedot, tällaisia tarkkoja tietoja romaneista ei ole, tähän on eri syitä, ja niissäkin maissa, joissa on pyritty mittaamaan romaniväestön lukumäärää, on, koulu, siellä ymmärretään, että on eri syitä, mistä syystä, että, että osa heistä ei halua tunnustautua romaneiksi enää. Tämä syrjäytyminen siinä on sillä on omat kustannuksensa, jotka koituvat yhteiskunnalleksi. Tämä kolikon toinen puoli on tietenkin, tähän liittyy taloudellisia mahdollisuuksia Euroopan unionille, jos me voimme varmistaa äh, romaniväestön kotouttamisen. Ja tämä, tämä tuli esille myös esittelijän mietinnössä, ja tätä on myös äskettäin allekirjoitettu Maailmanpankin raportissa. Euroopan komissio on vuonna 2008 arvioinut kaikki ne välineet, joita on käytettävissä jäsenvaltioissa tämän kotouttamisen tukemiseksi mukaan lukien rahoitusvälineet. Ja me päädyimme siihen, myös siihen päätelmään, joka tehtiin neuvostossa, että nimenomaan että oikeat välineet, joita on käytössä Euroopan tasolla, työtä täytyy tehdä ja täytyy tehdä sitä tehokkaammin kansallisella ja myös ylikansallisella tasolla. Ja tämä implikoi myös erityisesti rakennus, rakennerahastosta, jotta voitaisiin arvioida jäsenvaltioita ja mahdollista, mahdollisuuksia, niiden mahdollisuuksia käyttää paremmin näitä keinoja. Tämä sisältää myös esimerkiksi toimet viime vuonna Unkarissa, tänä vuonna Romaniassa, ensi vuonna Slovakiassa ja Unkarissa. Me olemme myös asettaneet tiedonannon Romanian integraatiosta, joka sisältää useitakin asioita, mukaan lukien tarve varmistaa se, että uudet mahdollisuudet aluekehitysrahastossa, jolla tuetaan asuntojen tukemista, että sitä käytetään kunnolla, joka sisältyy siihen, että voitaisiin myös panostaa työllisyyteen ja, koto, ja koulutukseen. Ja näissä, näillä sektoreilla pitäisi keskittyä näihin asioihin. Tehän tiedettä komissio on nyt tutkimassa sitä, miten, miten jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja, mukaan lukien rakennerahastot. Me asettanut kysymyskaavakkeen kaikille jäsenvaltioille, jossa nyt analysoidaan tuloksia. Komissio saa ensimmäiset raportit näistä tältä Romanien task forceilta tämän vuoden lopulla. Komissio tulee sitten selkeästi tiedonannan huhtikuussa 2011 ja Euroopan unionin tason kehyksistä koskien Romanian integraatiostrategiaa ja siinä me haluamme sitten keskittyä Euroopan Euro 2020 tavoitteisiin, esimerkiksi koulutukseen ja varhaiskoulutuksen ja köyhyyden vähentämiseen. Me rohkaisemme jäsenvaltiota erityisesti käsittelemään näitä asioita, jotka koskevat romanien integraatiota kansallisissa strategioissa ja, pyrimme, ja, ja siihen tarvitaan myös rakennerahastojen varojen käyttöä. Ja komissio tulee esittämään parempaa rakennerahastovarojen käyttöä tällä ohjelman jaksoilla ja myös tulevilla Ohjelmajaksolle Lopuksi vielä esittelijä on pyytänyt eh, uutta ohjelmaa syrjinnän vastustamisesta ja seuraavan, seuraavan rahoituskehityksen aikana en pysty arvioimaan se, vielä komission päätöstä, mutta voi vakuuttaa sitä, että me, me ainakin vetoamme tämän puolesta. Ja kiitänkin esittelijää hänen tekemästä mietinnöstä. Kiitos. Thank you very much, uh, Madam Pike, and I would like... Kiitoksia. Mr. Kovacev, if you'd like to add... Uh... Haluaisin vielä kysyä, Kovacevilta, haluaako hän esittää loppupuheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille ja komissiolle puheenvuoroista ja ideoista. On selvää, että tämä väestö on hyvin heterogenista eikä ole mitään yhtä patenttiratkaisua. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että ymmärrämme kaikki, kuinka tärkeä tässä on. Tämä asia on, eli komissio, komission, parlamentin, Unkarin puheenjohtajamaana ja niin edespäin, tulee synkronisoida toimiaan, jotta eh, toimet ovat yhteensopivia. Tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa, mutta toistaiseksi tuloksia on saatu vähän. Toivon, että nyt kun todella yritämme niin saamme enemmän tuloksia aikaan. Meidän täytyy löytää kaikkein tehokkaimmat keinot edistää äh, romanien äh, osallistamista. Äh, Maattua puhui yksinkertaistamisesta ja tämä on varmasti kannatettavaa. Kun puhutaan EUn toimista esimerkiksi asuntoalalla jos alussa tarvitaan vaikka täysi rahoitus meiltä, niin sitten täytyisi lähteä siitä eikä yhteisrahoituksesta. Tsekki kollega puhui esikoulutuksesta ennen tavallisen koulun aloittamista yhdessä enemmistöväestön lapsen kanssa. Tämä on varmasti hyvä ajatus. Meidän täytyy saada integroitua nämä lapset ja siihen tarvitaan myös kielitaitoa. Mutta tarvitaan kuitenkin molempien osapuolten tahtoa, eli vähemmistön ja enemmistön tahtoa, jotta integroiminen onnistuu. Kiitän vielä kerran puheenvuoroista. Me emme tässä nyt eh, löytäneet eh, viisasten kiveä, mutta varmasti asuntokysymys on tärkeä, koulutus on tärkeä. Tiedämme siis, mitä tarvitaan, mutta meidän täytyy löytää tavat täytäntöönpanna eh, ideat. Eli tarvitaan parempaa koordinaatiota eri toimijoiden välillä myös eh, Unkarin puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu on ollut erittäin hyvää. Ja tämä on yhä tärkeämpi aihe eh, parlamentissa. Muistuttaisin vielä eh, tarkistusten määräajasta. En tiedä, miksi näin kiertää. I'm sorry if, if, but that's something which is independent from us. Eh, valitettavasti en voi tähän vaikuttaa. Eli kahdeksas Joulukuuta eh, kello kuusi on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja tätä käsitellään sitten tammikuussa meidän valiokunnassamme. Kiitoksia eh, kollegoille ja Euroopan komissiolle. Nyt pääsemme esityslistan kohtaan viisi, joka on jälleen keskustelu Euroopan komission edustajan kanssa Mikel Landabason kanssa – hän on temaattisesta koordinoinnista ja innovoinnista vastaavan yksikön päällikkö aluepolitiikan pääosastolla. Hän esittelee tiedonannon kohesiopolitiikan panoksesta älykkäässä kasvossa. Komissio hyväksyi tämän lokakuun alussa. Mikel Landabasso, olkaa hyvä. Very much, uh... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta saapua tänne esittelemään tätä tiedonantoa. <clears throat> Aion esitellä nämä tämän tiedonannon päätavoitteet ja havainnollistaa niitä myös esimerkkiä valossa. Ensimmäiseksi toteaisin, että tämä tiedonanto on tärkeä, koska se, sen allekirjoitti neljä komissaaria, jotka ovat oleellisia ja keskeisiä nimenomaan innovaatioasioissa – samaan aikaan, kun tämä toimii tavallaan innovaationionin lippulaivana. Tämän politiikka on ollut oikeaa samaan aikaan, kun EUn, tehtiin päätös EUn 2020-strategiasta. Tämä lähettää myös viestin, että on vissiä johdonmukaisuutta ja sopimusta komission keskuudessa painaa tähän suuntaan. Ja siitä syystä ja tällainen onkin, meillä on toivomus päästäksi koordinaatioon ja synergiaan näissä kysymyksissä. Me uskomme, että tässä tiedonannossa käy ilmi, että meidän politiikkamme voi olla, sen pitäisi olla EU 2020 strategian ytimessä. Me, me haluamme integroida paikallisia alueviranomaiset, se on keskeisen tärkeää sille, että saadaan homma, EU 2020 tavoitteet toimimaan rohjuuritasolla siksi. Tällä voidaan ase- parantaa hallintoa, joka, jota on, josta on kaivattu tavallaan aikaisemmissa unionin visioissa, niin kuin esimerkiksi Lissabonin strategiassa. Tämä tiedonanto on, se tähtää myös siihen, että saadaan käytännön opastusta ja välineitä, työkaluja, ajatuksia, millä tavalla rahoja voidaan käyttää kustannustehokkaasti kohesiopolitiikassa ja innovoinnissa. Tämä on opastusta viranomaisten toimintaan paikallisella ja kansallisella tasolla siitä, miten, mitä sille rahoille tehdään. Kolmas tavoite, tavoite, jos näin voidaan sanoa, on tässä tiedonannossa se, että myydään tämä konsepti viisaasta erikoistumistrategiasta, jos, voi, jos tässä tavalla, jos halutaan nyt tehdä yhteenveto tästä tiedonannosta, niin siinä puhutaan älykkäästä strategiasta, joka on keskeisen tärkeä, jotta voidaan käyttää kohesiopolitiikkaa innovaatioiden edistämiseksi, jotta siitä saataisiin paras, paras mahdollinen tulos. Ja lopuksi voitaisiin ajatella, että tämä tiedonanto on merkittävä askel koordinoitaessa neljää rahoitusvirtaa komissiossa innovaatio, onko kehysohjelmista, kohesio tai sitten omista varoista Euroopan tasolla. Nyt on tärkeää tiet, huomata, että innovaatio on, innovaatio on ymmärretty jokin aikaa sitten keskeiseksi mausteeksi kaikissa ponnisteluissa kehittää taloutta, alueilla ja jäsenvaltioissa. Ja niin kuin pystyt, voitte lukea tästä tekstistä, niin eh, tuoreimmassa EOCD-raportissa eh, julkishallinnossa on myös ymmärretty se, että se voi olla hyödyllinen väline tässä eh, esimerkiksi markkinoiden epäonnistumisen välttämiseksi ja jotta voitaisiin ajaa tehokasta alueellista politiikkaa ei ole kysymys pelkästään haitekista, vaan kaikista aluepolitiikan kysymyksistä. Ja annan nyt neljä, neljä, viisi ajatusta siitä, mitkä ovat keskeiset tavoitteet tässä tiedonannossa ennen kuin menemme sitten käytännön tapoihin siihen, millä tavalla tätä älykästä strategiaa voidaan viedä eteenpäin. Ensimmäiseksi tämä, tässä tähdetään ö, tavallaan yleisiin ö, asioihin siinä, meistä myös kansalliset, että millä tavalla kansallisia uudistusohjelmia voidaan tehdä. Toinen asia on se, että tämä tiedonanto ei puhu pelkästään tutkimuksesta tai, tai perustutkimuksesta. Siinä puhutaan innovaatioista, noin sanan laajemmassa merkityksessä. Puhutaan alueellisista innovaatiojärjestelmistä ja vuorovaikutuksesta julkisen ja yksityissektorin välillä ja puhutaan yliopistoista ja niin poispäin. Puhutaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta. Tämä on konsepti, joka avaa innovaatioita se on sellaista, joka on enemmän kuin pelkästään teknologiaa. Se on sellaista, jossa puhutaan myös uusista tavoista järjestää tuotantoa, ja innovoida palveluita ja niin poispäin, niin kuin aion kertoa teille kohta. Siksi konsepti vuorovaikutuksesta, julkisen ja yksityisen kumppanuudesta tai niin kuin ja tieto silmukoista on keskeisen tärkeää tämän tiedon myymiseksi hyvin tärkeä asia huomata ja ymmärtää se, miksi tämä tiedonanto julkistetaan nyt, on se, että nyt ensimmäistä kertaa Euroopan kohesiopolitiikka sijoittaa neljänneksen budjetistaan innovoinnin edistämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä lähes 86 miljardia euroa, joka voidaan käyttää innovoinnin edistämiseen. Tästä 86 miljardista niin kaksi kolmasosaa on vielä sellainen, joka on kansallisten ja aluehallintojen käsissä, joka, täytyy, joka voidaan jyvittää tai allokoida tiettyihin projekteihin. Nyt on tietenkin oikea aika opastaa ja avata kokemusten vaihto kaikille, jotta voitaisiin käyttää tämä raha viisaasti ja tehokkaasti. Ja lopulta keskeinen tavoite tässä tiedonannossa on se, että vältetään päällekkäistä työtä ja että, että jäädytä tavallaan niin kuin muotijuttuihin. Me emme halua ö, ö, perustaa bioteknistä keskusta joka alueelle. Me emme halua ö, pelkästään kopioida Silicon Valley-konsepteja kaikille alueille. Me sanomme, että, että kaikilla alueilla on omat tarpeensa. Me emme anna mitään reseptejä, emme mitään yhden K-menetelmiä. Me olemme, me olemme kunnioitamme sitä että jokaisella alueella on oma tilanteensa lähtökohtaisesti ja siellä täytyy tehdä päätös omasta strategiasta, joka on erilainen myös innovoinnin edistämisessä. edistämisessä. Ja tätä, tässä me olemme siteeranneet sellaista, joka äskettäin tehtiin Obaman hallinnossa, joka antaa myös uutta potkua innovointiin. Nimittäin innovaatio, ei innovaatioita – innovaatioita voidaan viljellä eteenpäin, mutta sitä ei voida kopioida. Siksi me käytämmekin tällaista konseptia tässä äh, tiedonannossa. Tämä innovointi on äh, keskeinen kysymys monessakin suhteessa. Voidaan kysyä, onko innovaatio oleellista talouden kehityksessä meidän alueellamme? Onko innovaatio suoraan yhteydessä alueelliseen kasvuun? Ja vastaus on kyllä. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että kohesiopolitiikka, Euroopan aluepolitiikka ei muuta tavoitteitaan, ei tässä mitenkään hämärätä tavoitteita, sanotaan vaikka sektorikohtaisista tavoitteista, ei suinkaan. Ei, innovaatio on, on yti, sen Euroopan aluepolitiikan kehi, keskiössä, koska se on ihan välttämätöntä meidän yrityksillemme, meidän alueillemme, jotta pysytään mukana kilpailussa. Meidän täytyy auttaa näitä alueita. Ja aivan tuoreimmat tiedot, joita on saatu Euroopan alueelta – niin siinä nähdään nyt tällainen korrelaatio innovaation ja aluekasvun välillä. Voidaankin kysyä, mikä on nyt ensimmäinen, kumpi ensin kana vai muna. Voidaan keskustella tästä asetelmasta, mutta varmastikin on selkeä ymmärrys alakirjallisuudessa ja kokemuksessa politiikan tasolla, että innovaatio on oleellisen tärkeää mauste e-, talouden, alueellisen kehityksen kannalta. Ja tietenkin täytyy olla alueilla, täytyy rakentaa siltoja ja, ja, ja infrastruktuuria, mutta tarvitsemme innovaatiota kasvuun. Ja lopulta näyttäisin teille nopeasti kartan, joka kertoo teille tarinan Euroopan aluepolitiikan kehityksestä. Kun ajatellaan 90-luvun lukua, jos jolloin oli aika vähän resurssointia. Siinä vähän keskityttiin vähän innovointiin. Tänä päivänä 25 prosenttia 355 miljardista käytetään tähän innovointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä lisääntyminen on valtava absoluuttisesti ja suhteellisesti, joita on panostettu innovointiin aluekehityksestä. Tästä voidaan tehdä montakin johtopäätöstä, mutta ainakin yksi on se, että alueet ja kansallishallitukset, ja muistakaa myös se, että Yli puolet Euroopan aluekehitysvaroista menee kansallisten hallitusten käsiin. Ja tässä täytyy kehittää strategioita ja uutta ajattelua, uutta politiikan työkaluja, jotta pystytään investoimaan tälle sektorille, koska tämä on se vaikea juttu. Ei ole kysymys siitä, että rakennetaan vain teitä, vaan pikemminkin täytyy avata ajatuksia. Tältä pohjalta saadaan konkreettisia tuloksia. Jos katsotaan nyt näitä, tätä alueellista potentiaalia Euroopassa, te näette, että meidän politiikkamme todellakin istuu näille vaaleammille osille. Juuri näillä alueilla, missä innovaatiot eniten tarvitaan, koska siellä käytetään vähemmän, taikka meidän politiikkamme keskittyy tänne. Tuoreimmat tiedot tältä kuulta innovaatioselvityksestä. Siellä löytyy tietoa, että puolet Euroopan yrityksistä ovat innovatiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä on käytetty huomattavia, huomattavasti panostettu tähän viime aikoina. Ja yksi kolmasosa niistä, tämä on hyvin, hyvin tärkeää, tekevät niin olemalla yhteistyössä muiden kanssa, toimittajien, asiakkaiden, jopa kilpailijoidenkin kanssa, mutta myös yliopistojen ja teknologiakeskusten kanssa ja niin poispäin. Ja täs, tässä nähdään tämä todellisuus, jossa, jossa täytyy tehdä päätös vaikeasta politiikasta. Ja nimenomaan tässä yhteydessä meidän täytyy auttaa alueellisia ja paikallis- ja kansallisia hallituksia. Toivottavasti tämä tiedonanto auttaa sinne. Ja vielä finaloisin tämä, lopettaisin tämän esityksen tästä tiedonannolla näillä suosituksilla, jotka sisältyvät tähän tiedonantoon. Ensimmäinen niistä on se, että meidän täytyy luoda enemmän parempaa e, e, synergiaa tämän näiden eri ohjelmien välillä suhteessa innovointiin. On monia tapoja tehdä näin. Me voimme saada tästä ikään kuin toisiaan täydentäviä toimia ja Tähän tarvitaan tutkimusta, joka on kansallinenkin asia. On useitakin tapoja. Meillä on erilaisia yhteenliittymiä Euroopassa, jossa, jossa keskitytään high-tech-työllisyyteen ja niin poispäin. Meidän täytyy meidän, meidän täytyy viedä tätä enempää, jotta saadaan kilpailukykyä kehitettyä. Meidän täytyy myös auttaa yrityksiä PK-yrityksiä kaikilla alueilla, myös innovoinnin myötä, jotta pystytään vastaamaan näihin haasteisiin, jotta pärjätään globaalissa taloudessa. Ja tähän, ei, tähän tarvitaan sekä kustannusten alentamista että innovointia erityisesti. Innovointiin perustuvaa sopeutumista uuteen teknologiaan, eikä pelkästään tutkimuksemme. Näin ollen kehysohjelmat ja aluepolitiikka tässä voidaan, ne voivat täydentää toisiaan. Ja tällä voidaan saada hyvä paketti työkaluja eteenpäin menoa varten. Me tarvitsemme myös enemmän huomiota rahoituksen suunnitteluun, että vähemmän tukiaisia, joka sisältää näitä varoja, e, enemmän tällaista riskipääomaa, enemmän takuita, vakuuksia. Euroopan aluepolitiikka tänä päivänä on pitkälti perustunut tukiaisiin ja mahdollisesti tämä on se. E, meidän täytyy siirtyä enemmänkin e, tällaisen rahoituksen suunnittelun suuntaan me olemme myös havainneet, että jäsenvaltiot, aluehallinto käyttää hyvinkin vähän niitä mahdollisuuksia, joita on, jotka perustuu yhteistyöhön. Totta kai meillä on Interreg ja muitakin ylikansallisia ohjelmia, aivan erityisesti tämä näitä asioita varten, mutta on muitakin mahdollisuuksia, joita löytyy kansainvälisen yhteistyön saralla, joita ei ole vielä tähän mennessä käytetty. Meillä on myös me myös julkishallinto voisi edistää innovointia. Me olemme kertoneet alueelle, että, että silloin kun tehdään päätöksiä suunnitelmista ja strategioista, niin käyttäkää vertaisarviojärjestelmiä ja kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta. Nyt jää nähtäväksi, että millä tavalla voidaan käyttää näitä uusia keinoja politiikkamme tukemiseksi. Ja meidän pitäisi käyttää enemmänkin niitä mahdollisuuksia oppia toisilta alueilta, toisista maista Euroopassa. Tämän tiedonannon myötä, jotta se olisi käytännöllinen ja hyödyllinen, me olemme sanoneet, että on useitakin aloja, jo, jo, kaik, joita kaikki, kaikilla alueilla pitäisi pohtia. Ei tämä ole sellainen, että tämä on pakko tehdä. Silloin kun ajatellaan tätä älykästä erikoistumista strategiaa, ja täällä e, nämä sektorit aloit, Se voidaan muistaa klusterityyppisiä ryppäitä. Klusterithan on tunnet, ovat tunnetteja asia-alan kirjallisuudessa. Eihän siinä mitään uutta ole tässä sanassa, mutta se mitä tässä on uutta, että, että poliittinen opastus e, perustuu uusiin pidätyksiin, joilta pohjalta klusterit ovat e, perustuvat tietoon ja ne pitäisi olla, niiden pitäisi perustaa yhteistyöhön ja niiden piti yhdistää alueet globaalissa yhteydessä, globaalissa kontekstissa. Ja näissä kuvissa ette valitettavasti näe, en tiedä miksi, te kuitenkin tulette näkemään, miten me hoidamme näitä asioita politiikan sektorilla useillakin esimerkkeillä klustereista eri maissa. Te näette, olette nähneet, että me olemme antaneet meteorologista opastusta alueille ja kansallishallituksille näistä älykkäistä järjestelmistä. No tässähän se kuva onkin, että millä tavalla voidaan kehittää klustereita. Tämä oli aivan äskettäin, tämä sai innostusta siitä työstä, jota tehtiin kansallisten kuvernöörien yhdistyksessä USAssa, joita työtä on tehnyt Rosenfeld, joka on kehitellyt tämän konseptin – mutta huomatkaa, että yksi niistä syistä, eh, miksi klusterit ovat tärkeitä, että 40 prosenttia meidän eh, eh, tuotantomme työntekijöistä keskittyvät nimenomaan alueellisesti paikallisiin ja alueellisiin klustereihin. Ja tässä meillä on suosituksia, joita on, annettu, joita on tehty tänä vuonna tässä Euroopan korkean tason klusterityöryhmässä, jossa painotetaan juuri niitä asioita, joita olen maininnut tässä joka antaa meille opastusta tässä globaalissa taloudessa. Sitten toinen ala, jossa voidaan puuttua tähän, on se ympäristömyönteinen ö, ö, toimintaympäristö. Me puhumme äh, yrittäjyydestä ja yrittä, yritysten käynnistämisestä myös ö, henkisen, ö, me, esimerkiksi rahaston käyttö Portugalissa, me uskomme, että kuudessa vuodessa nämä vaikutukset moninkertaistuneet viisi- tai kuusinkertaiseksi. On muitakin tapoja käsitellä näitä tätä innovaatioystävällistä toimintaympäristöä pk-yrityksistä. On erilaisia konsepteja, kuten meillä on Limburissa, Hollannissa on tällainen konsepti, joka kehitettiin 90-luvulla, joka on, josta on tullut hyvin suosittu äskettäin, se on, sitä on ollut käytössä monilla alueilla. Kiinnostavaa tässä on se, mitä OECD on sanonut tässä raportissaan, että erityisesti politiikan pitäisi olla älykäs yhdistelmä tutkimuksesta ja haitakin edistämisestä, mutta myös se, että ymmärretään muitakin tapoja innovoida, jotka täydentävät tätä. Ja näitäkin pitäisi käsitellä ja tämä on paljon erittäin tärkeää pk-yritysten kannalta, joilla ei ole omaa kapasiteettia lähteä tutkimaan. Ja tähän tämä konsepti on vastaus. Ja sitten meillä on myös se, että keskitytään enemmänkin tähän rahoituksen suunnitteluun. Tässä on hyvä esimerkki riskipääomasta pääomasta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Me puhumme yli, yli, yli, yliopistojen yritysten kumppanuudesta – joka on erittäin tarpeellista, ei pelkästään elinikäisessä oppimisessa, mutta muutenkin yhteistyössä. Meillä on mainita esimerkkejä siitä, miten näitä rahaa on käytetty, ja kuten esimerkiksi monessakin tapauksessa, ja tämä merkitsee sitä, että, että että esimerkiksi Walesissa jatko-opiskelijat olivat kolme vuotta toiminnassa eräässä yrityksessä, jossa pyrittiin käyttämään paikallisen yliopiston kapasiteettia jolloin saadaan äly, henkistä pääomaa on yrityksen käyttöön, joka on sitten yhteyttä, perustuu yhteistyöhön paikallisen yliopiston kanssa. Me niin ikään olemme kiinnittäneet huomiota kansallisella ja alueellisella tasolla siihen, että mikä on tällaisten yrityshautomoiden rooli ja miten nämä voivat toimia yhteydessä ja tässä on, meillä on 25 vuoden kokemus Euroopan ä, yritysten verkostosta. Me myös olemme kertoneet näille viranomaisille, että täysi pohtia myös teknologian innovointia ja sen käyttöä teollisuudessa, erityisesti suunnittelun tasolla, millä tavalla saadaan lisäarvoa suunnitteluun ja si- millä tavalla asiakkaat, saa, asiakkaat saadaan mukaan tähän prosessiin ja tästä on mainita esimerkkejä. Ja lopulta sitten meillä on ollut puhetta siitä, mikä, miten tärkeää on digitaali agenda, internetin käyttö keinona saada lisää tietoa alueelle ja luoda sellaisia rakenteita, jotka voivat, jotka helpottavat tiedon siirtymistä paikasta toiseen. Ja tässähän meillä on esimerkkejä näistä luvuista. Meillä on useitakin todellakin paikallisia alueellisia projekteja, jotka ovat niin sanottuja fast track projekteja, jolloin alueet voivat oppia toisiltaan ja oppia käyttämään rahansa oikein ja tehokkaasti, jolloin voidaan käyttää sitä kokemusta hyödyksi, mitä on saatu muilta Digitaalinen agenda sisältää myös monia hyviä esimerkkejä siitä, että miten, meillä, miten, miten Ranskassa syntyi ensimmäinen julkisen yksityinen julkisen yksityisen sektorin kumppanuus, jossa sitten käytettiin, josta saatiin hyviä kokemuksia rahan käytöstä oikein. Meillä on myös esimerkkejä Liettuasta. Ja finally, final, lopuksi lopuksi. Meillä on myös julkishallinto ja julkishallinnon hankintajärjestelmät, jotka ovat erityisen tärkeitä tämän järjestelmällisen kehityksen kannalta, koska 16 prosenttia PKTstä Euroopassa on kanavoidaan julkisen hallinnon hankintojen kautta. Ja tällä tavallakin voidaan edistää julkishallinnon rahan käyttöä järkevällä tavalla. Ja viimeinen sanani palaisin tähän älykkääseen erikoistumiseen. Me edistämme tätä konseptia, tätä sateenvarjoa, jonka alla sitten tämä innovointi kehittyy. Se, tämä on tulosta kahdesta linjasta yhtäältä. Tässä meillä on korkean tason asiantuntijatyöryhmä, joka arvioi tätä tutkimus- ja kehysohjelmaa, jota johtaa professori Fauré ja siellä päädyttiin tähän konseptiin, että tämä älykäs erikoistumisstrategia on ehdottoman välttämätöntä. Se on ennakkoehto alueelle ja paikallishallinnolle saada järkeä ja, ja tehokasta käyttöä äh, siihen, että, että rahaa voidaan käyttää äh, innovointiin ja pä, välttää, voidaan välttää päällekkäistä työtä. Ja ja tässä voidaan puhua sitä, että, että kuitenkin huomattava osa alueellisista hallinnosta ja yrityksistä eivät puhu keskenään. Tämä on keinos saada järkeä Euroopan tason kehitykseen. Tämä, tässä voidaan tehdä tiukkoja valintoja kriisiaikoina ja tällä tavalla voimme edistää innovointia. No tässähän meillä on selitys sille, mitä tämä tarkoittaa. En nyt aio mennä tässä yksityiskohtiin, mutta kuitenkin kertoisin teille, että tässä painetaan siihen suuntaan, että tässä täytyy muistaa myös Barkan päätelmät. Siinä sanotte, että älykäs erikoistuminen on tapa käyttää Euroopan kehitys, aluekehityspolitiikkaa järkevällä tavalla, jolla voidaan edistää innovointia. Se on ehdottoman välttämätöntä meidän alueidemme kannalta. Ja tässä me yritämme nyt painaa tähän suuntaan, että paikallis- ja aluehallinto käyttäisi tätä. Ei me, sano, että ei, ne eivät tekisi mitään tällä sektorilla. Emmekä me sano, että tämä on täysin uutta. Tässä on oikeastaan kysymys siitä, että komissio sanoo, että tämä on tie eteenpäin. Tämä on se prosessi, jonka me haluamme eh, menevän eteenpäin. Tämä on se strateginen linjaus, jolla pohjalta poliittisia päätöksiä tehdään, ja tätä me haluamme tukea. Tämä on käytännön johtopäätös tästä tiedonannosta. Me haluamme saada aikaan tavallaan foorumin tälle alueelliselle yhteistyölle, joka sitten antaa opastusta sen suuntaan, millä tätä, miten sitä voidaan kehittää tehokkaaseen suuntaan. Ja tämä älykäs erikoistuminen on strategia, joka on enemmänkin kuin mitä 90-luvulla puhuttiin innovointistrategiasta. Tässä painotetaan myös kansainvälistä kontekstia ja tärkeyttä priorisoida ja keskittyä useisiinkin etuihin, joita alueet voivat viedä eteenpäin. Tämä ei ole mikään valtava Brysselin, Brysselistä tuleva suunnitelma, jossa sanotaan, että, että, että että me olisimme voittajia. Pikemminkin päinvastoin tämän prosessi kysymys siitä, että miten me käsikädessä yksityisen sektorin kanssa voidaan huomata se, mihin julkinen raha voidaan sijoittaa tehokkaalla tavalla. Kiitoksia. Anteeksi, että puhuin näin pitkään viimeäisesti. Kiitoksia. Aloitetaan nyt keskustelu. Markus Piipä aloittaa. Ja, herzlichen Dank. Niin, kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Ja myös Eero Landepaso, kiitän tästä vaikuttavasta esityksestä. Haluan ensinnäkin, en nyt hanoa lisätä vii, vettä tähän viiniin, mutta kuitenkin esittäisin muutaman kysymyksen. Me olemme aluekehitysvaliokunnassa hyväksyneet tavoiterakenteen, tavoite yksi alue, eh, heikkoja alueita, sitten horisontaalinen tavoite alue kaksi, joka liittyy erityisesti työllisyyteen, sitten tavoite kolme, joka on rajat ylittävä tavoite. Tämän kaikki ymmärtävät ja uskon, että, että parin kolmen vuoden ajan jo olemme olleet erittäin onnistuneita näiden tulosten suhteen politiikan täytäntöönpanon osalta alueilla ja ennen kaikkea sen suhteen, miten alueiden tarpeet on hoidettu. Tämä strategia on ollut onnistunut. Nyt on kuullut teille älykäs kasvu, kestävä kasvu, että, että se on tavallaan osa lippulaiva-aloitteita, jotka kuuluvat kasvut ja strategiaa. Nyt yritän sitten selittää tätä minun äänestäjilleni kotien kotona. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Miksi nyt sitten yhtäkkiä on uusia otsikko, otsikoita? Miksi nyt yhtäkkiä tavallaan käännetään kelkkaa? Ja oikeastaan tyypillistä tässä oli se, että valitettavasti ette sanonut kertaakaan, missä oikeastaan ne alueiden tarpeet ovat. Missä, missä on se toiminta, jolloin alueella voidaan kysyä, että mitkä ne tarpeemme että Te puhutte USAsta, te puhutte korkean tason asiantuntijatyöryhmästä, puhutte malleista, Iso-Britannista, Portugalista. Se ihan mukavaa kuultavaa, ei siinä mitään. Mutta mistä me tiedämme, että se sopii Ranskan tai Saksan tai Puolaan tai Romaniaan? Että äh, ovatko ne niitä asioita, joita me tarvitsemme tuo sikäläisillä alueilla? Tämä menee liian nopeasti. Ja sitten jos sit, jos me äh, päättelemme äh, tältä pohjalta, niin silloin me sanoin, että, että älykäs kasvu kuuluu tutkimusvaliokuntaan, teollisuusvaliokunta, sitten, äh, sitten sosiaalivaliokunta ja työvaliokunta hoitaa muusta kasvusta ja sitten kestävä kasvu kuuluu sitten yhtäkkiä ympäristövaliokuntaan. Ja tämä on juuri se suunta, johon tekin että eli tällainen keskittämisen suunta, että tiettyjen sektorin osalta, jotka menee siihen suuntaan, että yhä enemmän on Euroopan tason vastuuta ja yhä vähemmän alueellista vastuuta. Minusta tämä ristiriita ei ratkennut tässä teidän puheessanne, vaan pikemminkin se voimistui. Siksi tässä aluekehitysvaliokunnassa me tulemme varmastikin pohtimaan tätä enemmän. Olen pahoillani, että olin tässä näin kriittinen, mutta tämä oli se vaikutelma, jonka tässä heti kättelyssä sain. Kiitoksia. Mm-hmm. Certainly the commission will have to prove that... Niin, komission täytyy siis todistaa, että tämä on alhaalta ylös prosessi. Ja nyt Nistelrooy. Eh, kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos eh, herra Landabos tästä loistavasta esityksestä. Voisiko tästä saada tekstin tästä esityksestä? Voimme varmasti lukea nämä eri kalvot uudestaan tarkemmin. En toista sitä, mitä kollega jo sanoi, mutta on totta, että jos tässä 2020 strategiassa odotetaan kaikilta, kaikista maista, kaikilta alueilta, että ne tekevät parhaansa, että olisivat loistavia ja käyttäisivät parhaalla mahdollisella tahalla käytettävissä olevaa rahaa, niin miksei, mutta kaikki se pitäisi tapahtua sillä tavalla, että käytetään älykästä teknologiaa, tätä smart specialization tai jotain muuta teknologian alalajia. Jokaisenhan pitää myös itse tietää, onko se oikealla luukulla, oikean luukun edessä tai takana. En tiedä, onko tämä komission linjaus nyt paras tai hyvä, koska meillähän on nämä alueelliset ulottuvuudet, jotka on lisätty perussopimukseen. Meillä on vihreä kirja myös tästä jos sitä kutsutaan nimellä cluster tai jollain muulla termillä, niin silloin meillä pitää olla joitakin virastoja tai keskuksia, jotka ovat todella huippuosaamisen keskuksia. Ja yhteistyöt ja kytkennät pitää taata. Yhteistyötä ohjelmissa, ohjelmissa kumppanuutta jos kumppanuusohjelmissa ei saada aina tarpeeksi eurooppalaista rahaa, niin silloin tarvitaan myös fyysistä infrastruktuuria, jotta kaikki tämä voitaisiin käynnistää. Tämä on kovin kaunin kuuloista ja tehokkaan näköistä, mutta meillä on myös tämä smart-erikoistuneisuus. Käännämmekö kaikki sen puoleen? Me olemme jo todenneet viime vuosina, että parlamentti, Euroopan parlamentti myös – on tehnyt suunnattoman määrän aloitteita. Olemme julkaisseet koko joukon mietintöjä, erityisesti tämä aluekehitysvaliokunta, jossa olemme ilmaisseet, miten me hahmotamme asioita. Minä pyydänkin nyt teitä, että ottaisitte enemmän huomioon parlamentin näkemykset ja lausunnot. Tässä on se vaaratekijä, että kiirehditään, lähdetään ajamaan moottoritietä ja sitten kaikki päädymme samaan paikkaan ja olemme ajaneet aivan liian lujalla nopeuksilla, emmekä ole ottaneet huomioon aluepolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa. Tämä olisi todella vahinko, suunnaton vahinko ja silloin voisi olla sähköiskun vaara, että kaikki poksahtaa kesken, kesken kaiken. Niin jos me ajamme liian lujaa, jos me menemme liian suurilla lopeuksilla niin ja neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa, alueiden kanssa, komission kanssa, niin kukaan ei ymmärrä enää tästä palapelistä kohta yhtään mitään. Minulla on se vaikutelma, että että sisällöllisesti tämä on hyvä. Olemme kaikki samaa mieltä siitä. Meillähän on Nicole Chevin mietintö, jossa puhutaan 2010 täytäntöönpanosta, ja siellä on varsin mielenkiintoisia hyödyllisiä asioita otettu esille. Mutta mm, alue pääosaston arkkitehtuurin täytyisi pitää ottaa huomioon myös kaikki muut mahdolliset sovellutukset. Senpä takia minä kysynkin, voisimmeko saada teidän esityksenne tekstin kirjallisena, että voisimme perehtyä siihen paljon paremmin, koska minä sitä en löytänyt sieltä kaikkia, mitä halusin. Eh, very much, Kiitoksia. Sitten Manner. Kiitoksia painjohtaja ja haluan myös omalta osaltani kiittää erinomaisesta ja hyvin mielenkiintoisesta ja tärkeästä esityksessä komission edustaja. aivan alkuun haluaisin todeta ylipäätään tästä innovaatioista ja innovaatiokeskustelusta että mielestäni meidän pitäisi myös tätä keskustelua kohdentaa siihen että mitä innovaatioiden jälkeen. jos me, jos me pyrimme tukemaan innovaatioita me luomme innovaatioita mutta kuinka me pystymme jatkossa hyötymään kaupallistamaan nämä innovaatiot? jos me esimerkiksi vertaamme tilannetta yhdysvaltoihin niin panokset joita euroopan unionissa laitetaan innovaatioihin ovat suurin piirtein samalla tasolla mutta jos me vertaamme sitten tuotosta niin me olemme todella paljon yhdysvalloista jäljessä joten tähän kaupallistamispuoleen ja innovaatioiden jälkeiseen aikaan kuinka pystymme luomaan sellaista lainsäädäntöä että, pystymme viemään niitä sitten eteenpäin ja hyötymään niistä myös taloudellisesti niin siihen pitää myös unionina laittaa panoksia. mielestäni on erittäin hyvä että käymme tätä keskustelua ja myös koheesiopolitiikan asemaa osana innovaatiopolitiikkaa koska on aivan selvää että, jos, me, jos me kohdistamme muun muassa varoja pelkästään tutkimukseen ja kehitykseen niin nuo laajemmat hyödyt tai laajempi kehitys varmasti tällä sektorilla ei tule olemaan niin hyvä ja, laajamittaista kuin että me otamme huomioon myös sitten aluepolitiikan samalla tavalla kuin, maataloussektori, niin voi olla myös erittäin suurena apuna tässä. Ja tämä pitää toki myös sitten ottaa huomioon näissä tulevissa rahoituskehysneuvotteluissa, koska kyllähän tämä paljon tämä keskustelu nimenomaan tähän kulminoituu, kun olemme, olemme kaksituhatta kaksikymmentä strategiaa on tärkeää että myös todellakin alueiden erityispiirteet ja osaamisalat huomioidaan vahvasti. on alueita joilla esimerkiksi on todella paljon jo nyt koheesiopolitiikan avullakin tuettu muun muassa bioenergiapuolen innovaatioita vihreää taloutta ja niin edespäin ja nämä kokemukset joita jo tällä kaudella on niin pitää pystyä analysoimaan tarkasti ja hyödyntämään ne myös jatkossa mutta noin ylipäätään mielestäni on hyvä että keskustelua käydään. toki tässä on vielä paljon kysymyksiä niin kuin mitä kollegat tässä ovat jo esittäneet ja toivon toki että, että myös jatkossa tämä keskustelu on tiivistä. Sean Kelly, please. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Aivan aluksi kiitos tästä esityksestä. Tämän estelmän ja 2020 eh, strategian filosofia on kyllä järkenkäypä. Mutta täällä on nostettu se, kuinka tämä kommunikoidaan äänestäjille – se on elintärkeä kysymys, sillä jos me saa ihmisiä puolellemme, emme saa aikaan edistystä. Sitten toinen seikka. Kuinka käytännössä arvioitte innovoinnin menestystä? Onko se luodut työpaikat, bkt kasvu, uudet tuotteet vai mikä? Haluaisin tietää tämän. Minusta on myös hyvä että tässä on päästy 4 prosentin tasosta 25 prosenttiin. Osa rahoituksesta on sitten paikallistasolla tai kansallisella tasolla, ja haluaisinkin kysyä, kuinka tätä rahoitusta saataisiin liikkeelle innovoinnin hyväksi. Ja vielä viimeinen seikka E, minun alueellani on myös äh, tämmöinen e, huippuosaamisen klusteri. Ja tämä on erittäin e, tärkeä seikka ja tästä on paljon opittavaa. Eli se, että ihmiset voisivat innovoida omalla alueillaan ja oppia muilta alueilta. Eli tarvitaan yhteistyötä alueiden välillä, sillä jopa klusterit ja minialueet eh, toimivat monesti eh, tavallaan oman onnensa varassa, joten olisi tärkeää hyödyntää muualla olevaa osaamista. Tässä voidaan tehdä vielä paljon. Ja haluaisin vielä saada tämän esityksen myös kirjaisena sillä tässä oli paljon hyvin mielenkiintoisia asioita. Aivan eh, lyhyt huomautus. Me olemme saaneet tämän esityksen se on lähetetty kaikille. Haluaisin myös muistuttaa kollegoita siitä, että tämä esitys liittyy komission tiedonantoon ja se esiteltiin myös lokakuun kilpailukykyneuvostossa. Eli nämä asiakirjat ovat olemassa. Lisäksi muistuttaisin, että meillä on ollut keskustelua viime kuukausina Eh, innovoinnista ja eh, aluepolitiikasta. Meillä oli estömöjä Aankomaista ja hänkin puhui eh, ekosysteemin kehittämisestä innovaation tarpeisiin. Ja hän kertoi siitä, että käytännössä monilla alueilla on siirtymä, jossa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 Tosiaan aiheesta on keskusteltu äh, usean otteeseen, eli tämä ei ole mikään uusi kiinnostuksen kohde meille. Olen puhunut aiheesta aiemminkin, mutta toistaan vielä. Minusta aluekehitystä ei tule käyttää muihin äh, tarkoituksiin. Tänään puhutaan, puhumme siitä, että Äh, kohesiopolitiikka käyttäisiin muunlaisen kasvun aikaansaamiseen. Älykkäistä kasvusta tässä puhutaan, mutta Lamedasa ei edes pitänyt tarpeiseksi tämän mainitsemista. Kuinka älykäs kasvu voi antaa panoksensa kohesiopolitiikalle? Meidän valiokuntamme on kiinnostunut Euroopan tason kohesiosta, yhteenkuuluvuudesta. puheenjohtaja, kun puhumme innovoinnista, niin käsittääkseni siinä tärkeää on lopputuote. Joku taisi jo mainitakin sen täällä. Mitä tapahtuu eh, innovoinnin jälkeen? Miten tätä sitten jatketaan? Tietysti tutkimus ja tuotekehittely on kallista puuhaa. Me kaikki sen tiedämme. Ja me tarvitsemme tässä suuruuden Eh, ekonomiaa, mittakaava hyötyjä, jotta tuloksia syntyy. Mutta useimmat alueet eivät pysty hyötymään mittakaava eduista. Ja näin innovaatioista ei saada hyötyä irti. Valitettavasti puheenjohtaja joudun sanomaan, että eh, patenttiindikaattori ei juuri eh, anna meille mitään. Portugalissa on saatu kasvuaikaan, jonkin verran Kreikassakin. Mutta tiedätte kuitenkin, että näillä mailla on varsinainen talousahdinko tällä hetkellä. Minua huolestuttaa myös eräs toinen seikka, josta en kuullut. Se on hieman yllättävä. Puhujamme kertoi, että meidän täytyy määritellä eh, innovaatiopainopisteet eri alueille. Mutta kuka nämä sitten määrittelee? Kuka niitä valvoo ja seuraa? Kuinka me voimme eh, huolehtia siitä, ettei päällekkäisyyksiä jää? Ja sitten vielä resurssien säästö kysymys. Minua, minut yllätti se, että te ette puhuneet mitään eh, siitä, että tarvittaisiin parempaa koordinaatiota alueellisten innovaatioohjelmien välillä koko Euroopan unionissa. Minkä vuoksi me emme voi tutkia eh, eh, puiteohjelman vaikutuksia alueilla – sen sijaan, että yritys, jolla on jokin ajatus, niin hankkii sitten rahoituksen pankista. No, puhun nyt hieman pitkään, mutta haluaisin joka tapauksessa korostaa sitä, että meidän täytyy keskittyä alueiden todellisiin tarpeisiin. Olen tavannut ranskalaisia AY-liikkeen edustajia muutama päivä sitten, ja he kertoivat, että markkinatalouden ja globalisaation vuoksi EUn eh, tilanne telekommunikaatioalalla on sellainen, että kiinalaistuotteet ovat erittäin vahvassa kilpailuasemassa. Ja pitäisikö siis alueiden keskittyä tämän ongelman käsittelyyn? Sillä vaikuttaa sillä, siltä, että muuten varoja on yhä vähemmän kohesiopolitiikkaan kasvun aikaansaamiseksi. Ja tulokset jäävät silti vähäiseksi. Niin, Eh, kiinaista tuotteista. Eh, Tämä tosiaan on ristiriidassa sen kanssa, mitä olette aiemmin puhunut siitä, eh, kuinka voidaan kilpailla kiinaisten kanssa ja mitä voidaan muuttaa. Eli tarvitsemme innovointia. Mutta nyt seuraava puhuja, Manesku. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc domnului Kiitoksia. Haluan kiittää herra Lambasua hänen Landvaso hänen esityksestään. Totta kai hän on oikeassa. Talous- ja finanssikriisi lisäävät painetta sellaiseen politiikkaan, että saadaan, invest- saadaan investointeja eh, Euroopan alueille ja että voidaan tukea alueiden kehitystä, jotka ovat jääneet jälkeen. On selvää, että te uskotte, että on olisen tärkeää EU 2020-strategian yhteydessä, että alue- ja paikallishallinto on mukana, mutta haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että tehokkuus alue- ja paikallishallinton toiminnassa on edelleenkin rajallinen, jos siellä ei mene niiden roolirajojen yli eh, pelkästään toimipano valtavana, että, että saadaan ajatuksia. Että jos ne eivät omalta äh, taholtaan lähde mukaan suunnittelemaan toimintaa. Olen samaa mieltä herra Van Nistelrooyn kanssa, että Euroopan komission ei pitäisi ottaa lisää huomioon, vaan ylipäätään ottaa huomioon sen, mitä me olemme täällä parlamentissa tehnyt, tehneet. Me olemme lähellä alue- ja paikallishallintoa, me olemme lähellä sitä ruohonjuuritapahtumaa, paljon lähempänä kuin komissio mielestäni. Te mainitsitte tarpeen innovoivaan yritysympäristöön. Olen samaa mieltä, mutta on edelleenkin Euroopassa jäsenvaltioita, jotka eivät näytä ymmärtävän sitä, mikä on pk-yritysten oleellinen rooli kansallisen talouden ja EUn talouden tasolla ylipäätään. Ja siellä ei tuet anneta tukea pk-yrityksille, jota ne kuitenkin tarvitsisivat. Millä tavalla te aidatte saada nämä kansallishallitukset luomaan näitä tarvittavia edellytyksiä toimintaympäristölle. Tämähän sisältää myös rahoitustukea pk-yrityksille, jotka haluavat erikoistua esimerkiksi kehitykseen tai tutkimustoimintaan. Tämä on yksi kysymys. Toinen kysymykseni liittyy siihen tosiseikkaan, että Euroopan kohesiopolitiikka on jo siirtynyt kohti innovoinnin tukemista ja se on, nupittanut, niin se on jyvittänyt jo 26 miljardia tähän, jota, josta kuitenkin huomattava se on edelleen käyttämättä. Haluaisin kuulla komissiolta tai teiltä arvion siitä, miten tehokasta on näiden varojen käyttö ollut suhteessa kehitykseen ja kilpailukykyyn alueellisella tasolla. Ehkäpä me sitten näemme, onko mielekästä allokoida näitä kohesiorahastovaroja vai pitäisikö meidän ottaa uusi askel eteenpäin ja saada lisää toimia näiden varojen pariin käyttöön. Hyvät kollegat, mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin pyytäisin Mikel vasoa kommentoimaan estettyjä puheenvuoroja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos eh, näistä huomioista ja kritiikistä. Eh, pyrin vastaamaan ainakin osan. Eh, monet teistä puhuivat, ja ehkä tässä oli minunkin virheeni, Eli me emme mitenkään aio muuttaa kohesiopolitiikan tavoitteita. Aivan päinvastoin. Tavoitteet 1, 2, 3 säilyvät. Sen sijaan me pyrimme äh, saamaan äh, artikloiden 4, 5 äh, pohjalta kaikkein eniten mm, hyötyä. Me siis sanomme, että innovointi on seikka, jota voidaan edistää rahoituksellamme. Komissio pyrkii tiedonannollaan auttamaan kansallisia toimijoita Eh, saamaan kaiken irti tästä politiikasta. Me emme siis muuta koesiopolitiikkaa tai sen tavoitteita. Eh, perussopimushan eh, lähtee siitä, että muiden poliitikkojen täytyy tukea kohesiopolitiikkaa. No mistä siis tässä on kysymys? On uusi Euroopan visio, jolle te olette antaneet tukenne. Eurooppa 2020. Eli se on osallistava, kestävä Eurooppa. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että heti tämän prosessin alussa me otamme kantaa siihen, kuinka Euroopan unionin budjetista rahoitettava politiikka tukee tätä visiota – ja tähän kysymykseen tiedonanto pyrkii vastaamaan. Toinen seikka, jonka haluan sanoa, on, että me emme suinkaan pyri Brysselistä käsin edistämään eh, tai pakottamaan jotain eh, alueella toteuttavaa toimintaa. Aivan päinvastoin. Tämä tiedonanto korostaa juuri alhaalta ylös lähestymistapaa. Eli alueiden täytyy tietää, mitä ne tarvitsevat, ja niiden täytyy sitten saada käyttöönsä Brysselin rahoitusta saavuttaakseen tavoitteensa. taloustieteessä on kirjoitettu paljon siitä, että taloudellinen kehitys on myös kohesion edellytys kohesioon tarvitaan hyviä työpaikkoja. Tarvitaan yrityksiä, jotka pärjäävät kilpailussa. Ja tämän vuoksi me pyrimme edistämään innovointia. Innovointi on talouskehityspolitiikan ytimessä. Kysymys ei ole ainoastaan varojen uudelleenjaosta, vaan me pyrimme myös lisäämään ja kasvattamaan jaettavaa kakkua kaiken kaikkiaan tavoite. Ykkösessä kohdennamme 80 prosenttia niille, jotka tarvitsevat sitä eniten. Mutta tässä me kuitenkin otamme huomioon myös alueiden väliset erot. Ja tässä haluaisin sanoa kreikkalaiselle kollegallemme, että meillä on ollut hyvin hämmästyttäviä saavutuksia jopa Keski-Makedoniassa – Joten innovointi on todellakin pakollista, se on välttämättömyys, jotta yritykset pysyvät eh, kilpailukykyisinä ja tuottavat voittoa. Sitten Van Nistelrooylle haluaisin sanoa, että valitettavasti en eh, liene ollut tarpeeksi selvä sanoissani. Eh, teidän lähestymistapanne on juuri meidän tiedonantomme ytimessä me todellakin pyrimme koordinoimaan eri rahoitusvälineiden eh, käyttöä. Ja tässä tiedonannossa komissio pyrkii osoittamaan, että tarvitaan enemmän synergiaa eh, eh, esimerkiksi rakennerahastojen ja puiteohjelman välillä. Me emme tässä puhu ainoastaan patenteista, tai huipputeknologiasta, vaan me puhumme myös pk-yrityksistä ja pienistä muutoksista, joilla saadaan kilpailuetua. Eli kehitetään toimintatapoja niin, että voimme e, pärjätä kilpailussa. Tämä koskee myös pieniä yrityksiä. Olemme tietoisia siitä, että kaksi kolmasosaa työpaikoista on tällaisissa yrityksissä – mutta niillä ei ole suurta äh, osaa äh, huippututkimuksessa. Me haluamme siis nimenomaan täydentää olemassa olevia rakenteita. Siihen pyrimme. Äh, asian kommunikoiminen kansalaisille on aina tärkeää ja hankalaa. Kaikki voivat tehdä tässä osansa – on hyvin vaikea markkinoida sellaisia asioita, joita ei voi käsin kosketella, kuten innovointia. Ja tähän tarvitsemmekin parlamenttia. Tarvitsemme teidän tukeanne. Kysymys ei ole siitä, että aluekehityksessä olisi uusi, äh, uusi tavoite. Ei, me pyrimme nimenomaan saman aikaan aluekehitystä. Tavoite on sama, mutta on uusi väline. Haluamme käyttää innovointia. Me uskomme, että se on tärkeää. Todellakin tavoitteista on nyt puhuttu. Ja oppimista täytyy aina korostaa ja osaamisen jakamista alueiden välillä. Me haluamme todellakin levittää hyviä käytäntöjä. On tietysti selvää, että tiettyä mallia ei voi monistaa ja käyttää kaikkialla, sillä alueiden itsensä täytyy kertoa, mitä ne tarvitsevat. Niiden täytyy löytää oma eh, tapansa menestyä eh, kilpailussa ja luoda työpaikkoja. Kuinka päästään eteenpäin kohesion hyväksi? Kohesio tarkoittaa sitä, että keskitytään niihin, joilla on eniten hankaluuksia eh, esimerkiksi puiteohjelman hyödyntämisessä tai eh, huippuklustereiden luomisessa. Eli me pyrimme täydentämään eh, köyhimpien alueiden resursseja. Näin voimme päästä eteenpäin. Kasvun lisääminen ja kiihdyttäminen. Ja toisaalta meidän täytyisi huolehtia siitä, että kasvu on kestävä Eli tärkeintä olisi siis se, että saadaan e, edistettyä kehitystä alueilla. Mitkä ovat e, erityiset painopisteet ja kuka valvoo niitä ja innovointiohjelmia? Meillä on e, alueet taloudellisen muutoksen puolesta aloite täällä Brysselissä. Me todellakin pyrimme äh, huolehtimaan siitä, että alueelliset toimijat oppivat toisiltaan. Me luomme siis eh, foorumin, alustan, jossa alueet voivat verkottua. Meillä on siis myös näitä fast track verkostoja. Ja mainitsinkin osan niistä esty- esityksessäni. En nyt mennyt yksityiskohtiin. Mutta todellakin on verkostoja, joita me tuemme ja joissa alueet voivat oppia toisiltaan ja voivat saada käyttöönsä aluekehitysvaroja. Mutta kuitenkin tämä on lähtöisin alueelta. Me emme todellakaan tarjoa mitään pakkoratkaisuja. Sitten alueellisten ja paikallisten eh, toimijoiden merkitys. Olette aivan oikeassa, että eh, siellä on paras asiantuntemus. Me emme todellakaan kerro, mitä sektoreita tulisi tukea, vaan täältä Brysselistä me annamme hyvin joustavan eh, puitekehyksen. Ja sitä voidaan sitten hyödyntää olen yrittänyt korostaa sitä, että tämä on alhaalta ylös prosessi. Eli alueet itse kertovat, kuinka ne hyödyntävät parhaiten julkista rahoitusta ja kuinka ne tekevät yhteistyötä tämän innovaatio-ohjelman puitteissa. Ennen kaikkea me tarvitsemme hyvää hallintoa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti me olemme nähneet eh, yhteistyöhaluttomuutta myös kansallisella tasolla. Ja olen puhunut siitä, että klusterit eivät myöskään viesti tarpeeksi keskenään. Monesti myös eri ministeriöiden välillä on eh, yhteistyö ah, hankaluuksia. Niillä on kaikilla oma takapihansa. Me olemme hyvin vaatimattomia ja me pyrimme ainoastaan sanomaan, että jotta innovoinnissa päästään eteenpäin, teidän täytyy puhua muiden toimijoiden kanssa. Meilläkin on tässä mukana neljä eh, eri komissaaria ja pääosastoa. En nyt eh, käy läpi kaikkia arviointeja, joita olemme toteuttaneet, mutta voitte olla varmoja siitä, ja kuten myös tiedonnossa todetaan, että mikäli haluamme olla tehokkaita innovoinnissa, niin arviointi, jatkuva arviointi on välttämätöntä. Ja tähän tarvitaan tietysti indikaattoreita. Olemme tehneet korvamerkintä toimia ja uskon, että olemme päässeet oikeaan suuntaan mutta meillä on vielä paljon tehtävääkin. Meidän täytyy todellakin löytää parhaimmat eh, arviointivälineet. Arviointi on välttämättömyys ja tämä todetaan hyvin selvästi tiedonannossa. Ja arviointi riippuu paljolti eh, jäsenvaltioiden eh, yhteistyöhalukkuudesta kanssamme, jotta innovointia voidaan arvioida innovointi ei ole vain akateemista tutkimusta, vaan se on työpaikkoja, parempia palveluita. Se on eh, keksintöjä eri aloilla. Kysymys ei ole siis ainoastaan eh, tutkimuksesta. No tässä nyt ö, eh, olen pyrkinyt vastaamaan parhaan kykyni mukaan. Jos olen jotain unohtanut, niin pyydän anteeksi. Kiitoksia Mikel Landabaso. Kuten näette, Innovointi on aihe, joka on kaikille kollegoille tärkeä. Joillain on huolenaiheita eh, kohesiopolitiikan suhteen. Erityisesti köyhimmillä alueilla on omat ongelmansa. Jotkut haluaisivat nähdä eh, juuri progress, eh, edistysasioiden eteenpäin viemistä mutta on selvää, että eh, tässä ei, täytyy huolehtia eh, vanhoista tarpeista uusis, uudessa globalisoituvassa maailmassa. Eh, aluekehityspääosastolla ja muualla komissiossa varmasti tehdään tärkeitä toimia aluekehityksen kannalta myös seuraavalla rahoituskaudella. Ja pyytäisinkin, että te saapuisitte aina tarpeen vaatiessa kertomaan meille, mitä komissio aikoo tehdä. Haluaisimme myös kuulla siitä, mitä tapahtuu kansallisella tasolla, sillä kilpailukykyneuvostossa e, ilmeisesti tiedonantonne sai vahvaa kannatusta jäsenvaltioilta. Ja haluaisimme, että meidät pidetään tilanteen tasolla tasalla äh, suunnitelminne suhteen. Kiitoksia tästä äh, estyksestänne ja nyt pääsemmekin kohtaan kuusi, joka on Van lausunto. Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi, joka on vuosi 2012. Lambert, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Dit is, dit is minder omvattend. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tässä on paljon yksinkertaisempi aihe, niin monisyinen niin monikerta- monikerroksinen on kyse teemavuodesta, jonka Euroopan unionin komissio haluaa kohdentaa, edesauttaa ja viedä tiukka eteenpäin ja saada kytkettyä siihen uutta ilmettä. Tämä väestöryhmä on yhä tärkeämpi EU:ssa. EU, Eurooppa on maailman mestari vanhenemisessa, väestön vanhenemisessa, mutta myöskin väestön tiheyden heikkenemisessä se on myös mestariluokkaa. Tämä antaa ajattelemisen aihetta. Meillä on paljon alueita, joissa tämä alkaa tuntua oikein rajusti. Katsotaan Romaniaa, entistä Itä-Saksan aluetta, jotkut suuret alueet, kokonaisuudet Ranskassa, me voimme todeta, että väestö mm, vähenee. Me olemme pitäneet paljon kokouksia tästä teemasta, ainakin minun vaalipiirialueellani. Hollanninkielisellä Brabantin alueella mm, Belgiassa. Minä voisin keskittää esitykseni neljään kohtaan. Ensinnäkin meidän pitää sopeuttaa tämän teemavuoden otsikko, eli aktiivinen ikääntyminen, kyllä, mutta pitäisi myös vahvistaa sukupuolten välistä solidaarisuutta. Ei ole kyse vain siitä, että puhutaan ikäihmisistä tai vanhenevasta väestöstä, mutta pitää peräänkouluttaa solidaarisuutta. Sen pitäisi olla to- todellisuutta sukupolvien välillä. Me tiedämme, että on yhä vähemmän aktiivista työväestöä Euroopassa. Se on leimaantavaa meidän yhteiskunnalle tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Sen takia me tarvitsemme solidarisuutta sukupolvien välille. Ei pidä unohtaa tätä kontekstia, ei puhua vain vanhenemisesta. Aktiivinen vanheminen, se on kaunis teema, se on vähän tämmöinen petollinen aihe, otsikko, mutta ei pidä unohtaa missään nimessä tätä solidarisuutta totta kai tämä edellyttää, että alueiden erittäin aktiivista osallistumista niin instrumentteina, joita voidaan käyttää, ne eurooppalaisia instrumentteja. On myös tietotekniikka ja viestiä, viestintä ja tietotekniikan rooli on tunnettu, kuuluisa muotilause, siitä puhutaan paljon, mutta ei ehkä olla hyödynnetty ihan kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia silloin, kun ajatellaan palvelujen tarjoamista esimerkiksi online-palveluja. Minä olenkin kysynyt, kysellyt kollegoilta, niin pitäisikö meidän puhua rahoituksesta, pitääkö puhua rahasta, koska jos uhrataan niin kunnianhimoinen aihe yhdelle teemavuodelle, niin jos ei ole rahaa, niin voidaanko tehdä jotain konkreettista käsin kosketeltavaa? Mielestäni se olisi kyllä ihan hyvä aihe, mutta heitän tämän kysymyksen teillekin näistä rahoista. Pitäisikö meidän pikemminkin sanoa, että pitää käyttää vähintään 10 miljoonaa teemavuodelle tämänkaltaiselle aiheelle, eikä vain tyytyä tämmöiseen kauniiseen teemaan ja hienoisiin korulauseisiin, joista joka on hyvin mielenkiintoista ja kaunista paperilla, mutta joka ei koskaan sitten mm, koskaan konkretisoidu mihinkään rahoituksellisiin sitoviin toimenpiteisiin, jos puhuttaisiin vain eläkkeistä tai ikäihmisille. Minä en halua tästä puhua ollenkaan. Minä puhun vain yleis- yleisesti, yleisellä tasolla. Thank you very much. So we start now. Kiitoksia. Nyt eh, varjovalmistelijat Brzo Bohata ensimmäisenä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan komissio on tehnyt esityksen parlamentille ja neuvostolle siitä, että vuodesta 2012 tehdään aktiivisen ikääntymisen teemavuosi. Minusta tämä on hyvä ehdotus. Se osoittaa, että tarvitaan eh, suurempaa huomiota eri politiikan tasoilla juuri mm, kun väestö ikääntyy. Kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla eh, pyritään eh, huolehtimaan ikääntyvästä väestöstä. Meidän täytyy huolehtia sukupolvien välisestä eh, solidaarisuudesta. myös Euroopan tulee korostaa näitä kysymyksiä. Pyrimme huolehtimaan myös ikääntyvien työntekijöiden tarpeista. Varpo-valmistelijana pidän erittäin hyvänä sitä, että tuettaisiin toimia, joilla tuetaan kansallisen ja sitä alemman tason toimijoita. voimme esittää suostuksia ja on tärkeää ottaa huomioon juuri aluetaso ja paikallinen taso, sillä siellä täytyy saada aikaan konkreettisia tuloksia tällä saralla myös teeman vuoden aikana. Valmistelija nostaa esiin hyvin tärkeitä kysymyksiä ja annan sille täyden tuen. Täytyy siis ottaa mukaan eh, paikallisen ja alueisen tason toimijat, mutta täytyy ottaa huomioon myös se, että kaikki ei tapahdu viranomaisten toimesta, vaan täytyy saada mukaan myös kansalaisyhteiskunta. Tarvitaan erilaisia ohjelmia ja projekteja, jotta ikääntyvistä voidaan pitää huolta. Me olemme valmiit yhteistyöhön tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä ja annamme kaiken tukemme tälle hyvin tärkeälle eurooppaisen teemavuodelle. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Riikka Manner. Kiitoksia johtaja. Äh, tässä on todellakin käyty tärkeitä asioita ja läpi ja varmasti kaikki olemme hyvin yksimielisiä tämän asian merkityksellisyydestä, joten en ala toistelemaan näitä jo sanottuja asioita kovinkaan syvällisesti viidennessä koheesioraportissa joka pari viikkoa sitten julkaistiin myös tässä oli maininta tästä ikääntymisestä ja sen tuomista haasteista meille euroopan laajuisesti ja minun mielestäni se oli erittäin hyvä askel että myös tällä tasolla huomioitiin ikääntymisen tuomat haasteet ja, ja pyritään löytämään myös koheesiopolitiikan kautta sitten näitä ratkaisun avaimia. niin kuin äskeinen puhuja Äh, kollega totesi niin, niin on tärkeää todellakin että ymmärretään kaupunkien ja alueiden rooli tässä toimeenpanossa ja mielestäni on erittäin hyvä että täällä myös mainitaan tällaisista kansallisista koordinaattoreista jotka tietyllä tapaa voisivat myös toimia, toimeenpanon valvojina ja varmasti tällaista tarvitaan. No se mitä nyt Euroopan, tasolla sitten voimme tehdä, ensinnäkin tämä hyvien käytänteiden vaihtaminen on erittäin tärkeää. Tietyt alueet ovat jo kohdanneet tämän ikääntymisen Euroopassakin ja siellä on, on kehitetty jo paljon hyviä käytänteitä vastaamaan näihin haasteisiin. Näistä tulee oppia esittelijä mainitsi tästä rahallisesta tuesta mielestäni myös siitä pitää käydä keskustelua sen lisäksi, että saammeko nyt tälle teemavuodelle jotain tukea, niin, niin, myös laajemmin siitä, että kuinka me myös mahdollisesti koesiopolitiikan kautta sitten, sitten vastaamme eri alueilla ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Ja varmasti tämä viides koesioraportti osaltaan osaltaan haluaa myös, painottaa tätä sektoria. No, sitten totta kai tämä ikääntyminen laittaa haasteita myös terveydenhuollolle hyvinkin laajalti Euroopassa ja voisimme myös ehkä miettiä sitä, että, että olisiko esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston kautta tarpeen ehkä enempi vielä keskittää sitten, sitten voimia myös tälle sektorille. Mutta noin muuten ylipäätään olen erittäin tyytyväinen tähän, tähän raporttiin ja mielestäni mietinnön, laatija esitteli tämän erinomaisesti ja otti näitä tärkeitä asioita esille ja voimme kyllä tukea sitä. We have two more speakers. Uh, Vielä kaksi. Alain Kadeki ja Barbara Dubron. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää meidän nuorta kollegaamme, Van Nistelroita, tekemästään työstä tästä ikääntyvästä väestöstä. Se on hyvä havainto. Tämä on todella varsin tärkeä kysymys. Ranskassa minä olen paikallinen valtuutettu neuvo- valtuustossa, joka käsittelee erityisesti väestö, ikääntyvää väestöä vaikeassa asemassa olevan väestön ongelmia ja me voimme todeta, että tämän väestöryhmän kustannukset nousevat yhä enemmän, ja enemmän, koska näillä ihmisillä on rahoituksellisesti yhä vaikeampia löytää ratkaisua ongelmiinsa. Eurooppallahan on tavoitteena kannustaa jäsenvaltioita, paikallisia alueviranomaita, yhteistyökumppaneita, neuvotteluosakumppaneita, kansalaisyhteiskunta ryhtyä toteuttamaan vanhenevan väestön tarjoamaan lisäarvoa. Meidän mielestäni komission pitäisikin kiinnittää huomiota tähän, tehdä enemmän yhteistyötä vanhenevan väestön kanssa, jotta he voisivat hyötyä hyvistä työolosuhteista, hyvästä työympäristöstä, jotta he eivät nimenomaan joutuisi sosiaalisesti syrjityiksi. Me olemme työstäneet tätä jo pidemmän aikaa monen vuoden ajan, sen takia me Ranskassa olemme läpikäyneet eläkeuudistuksen se ei mennyt ihan tuskitta läpi tämä uudistus, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää, että paikalliset julkiset viranomaiset voisivat hyödyntää tätä, tätä hyvien käytänteiden verkostoa. Kun me ajattelemme ikääntyvää vanhempaa väestöä, se on edell- tärkeä linkki, kun me ajattelemme koheesiopolitiikkaa alueellisesti, paikallisesti. Tämä on erittäin tärkeää, että keskustelemme tästä nyt. Barbara Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Haluan ensinnäkin painottaa sitä, mitä Van Nistelö sanoi, että ikääntyvät ihmiset ovat osa yhteiskuntaa, mutta valitettavasti hyvin usein näissä keskusteluissa väestön ikärakenteen muutoksessa pidetään usein ikääntyneitä taakkana eikä niinkään aktiivisen osana yhteiskuntaa. Se on hyvin tärkeää muistaa. Olen täysin äh, samaa mieltä tästä ehdotuksesta, että pitäisi e- edistää, tukea tätä sukupolvien välistä solidaarisuutta. Tiedän, että meillä Espanjan puheenjohtajakaudella aikaisemmin tänä vuonna oli kokous, jossa painotettiin näitä asioita, jotka liittyvät ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen ja kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta ottivat tämän asian esille osana tätä ajatusten eteenpäin viemistä, miten näitä voit asioita voidaan parantaa. Kun puhutaan sukupolvien välisestä solidaarisuudesta on eräitä hyvinkin, hyviä, erittäin hyviä projekteja minun vaalipiirissäni, joita jotka osoittavat, että, osoittavat, että paikallisella tasolla voidaan pienellä rahalla tehdä paljon tämän solidaarisuuden eteen, joka on tarpeen, jos jossa puhutaan väestön ikärakenteen muutoksesta, mutta samaan aikaan puhutaan siitä, että saatetaan ikääntyneet ja nuoret yhteen äh, yhteiskunnassa, jossa perherakenteet eivät ole enää samoja kuin mitä aikaisemmin. Aikaisemmin perherakenteissa huolehdittiin tästä sukupolvien välistä kokemuksen vaihdetta, joka oli osa arkipäivää. Tänä päivänä sitä ei, ei enää nähdä samalla tavalla. Tällaiset projektit eivät tarvitse kauhean paljon rahaa, ja jos, jos niissä kuitenkin voidaan rakentaa tätä sukupolvien välistä yhteisymmärrystä, jossa nuoriso hengailee sitten niin ostarilla ja, ja, ja, ja kuitenkin voidaan huolehtia siitä, että saatetaan nämä sukupolvet yhteen vaihtamaan kokemuksia. Meillä on ollut paljon myös onnistuneita yhteisiä tapaamisia, jossa, jos, jotka on järjestetty yhteisesti lasten ja ikä, vanhusten asioista huolehtivien virkamiesten toimesta. Tämä on tärkeä osa tällaistakin vuotta. Kuten Van Nistelrooy sanoi, nämä, tämä, tällaiset teemavuodet voivat viedä eteenpäin meitä. Ne voivat olla ne voivat olla hyviä paperille, mutta siellä ei kuitenkaan saada aikaa muuta kuin pari konferenssia no, vuoden aikaa vuoden mittaan, mutta muut voivat toimia tällaisen ponnahduslaitona matkalla eteenpäin. Ja kun puhutaan esimerkiksi vammaisvuosi, se oli ponnahduslauta, saatiin miljoona allekirjoitusta vammaisten hyväksi, jossa pyrittiin luomaan lisää potkua tähän toimintaan jo, jossa tasa-arvo yli ei ole pelkästään kysymys työpaikoista palveluista. Ja aivan erityisesti, kun ollaan mahdollisuutta saada tällainen vuosi 2012 teemavuodeksi, tämän vuoden jälkeen, kun puhutaan sosiaalista integraatiosta ja seuraavana vuonna on vapaaehtoistoiminta. Tämä antaa erittäin hyvän pohjan sille, että tuo vuosi 2012 aktiivisesta ikääntymisestä ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta voisi olla sen tyyppinen teemavuosi, jossa olisi tällaisia erityisprojekteja ja jossa saatettaisiin nämä sukupolvet yhteen, joka voisi olla ponnahduslauta uudelle politiikan tekemiselle kansallisella ja EU-tasolla. The last to speak is Sean Kelly. Sean Kelly on sitten viimeinen puhuja. Eh, thank you very much. Kiitoksia. Aluksi sanoisin, että otsikko on hyvä. Aktiivinen ikääntyminen. Eli voidaan puhua ikääntymisestä, eli eläkkeelle jäämisen jälkeinen ikä. Tämä on luonnollista. Se koskee kaikkia. Sitten voidaan puhua aktiivisesta mm, passiivisuuden vastakohtana. Tämän tulisi koskea kaikkia sukupolvia. Erityisesti fyysisen toiminnan tasolla tarvitaan liikuntaa, ja jos ihmisiä kannustetaan aktiivisuuteen, niin tästä tietysti on hyötyä kuoleman asti. Eli aktiivisuus eh, hyödyttää yhteiskuntaa, kun taas passiivisuus aiheuttaa ongelmia. Toinen seikka on se, että aktiivisuuden tulisi tarkoittaa sitä, että he voivat todella liikkua. Tämä lisää myös matkailua. Ensi vuosi on vapaaehtoistoiminnan vuosi. Ja tämäkin on hyvin tärkeä aihe. Tämä on ehkäpä elämäntapa kysymys. Se ei ala ainoastaan eläkkeelle jäätyä. Eli puhutaan aktiivista elämäntavasta. Tämä johtaa pitempään ja terveempään elämään. Eli kysymys ei ole toimista, jotka alkaisivat, eh, kun ihminen täyttää 65. Meillä on siis eh, sosiaalisen osallistamisen teemavuosi, vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, aktiivisen ikääntymisen teemavuosi. Ja tässä tarvittaisiin kyllä jatkuvuutta ja pilottihankkeita. Sillä voidaan todellakin kysyä, kun kukin teemavuosi loppuu, niin kuinkahan moni kansalainen tietää, että tällainen teemavuosi olikaan? Mitä tuloksia on saavutettu? Joten näitä asioita kyllä pitäisi pohtia. Kiitoksia. Ennen kuin pyydän loppukommentteja Van Nisteroilta, niin antaisin vielä puheenvuoron komission edustajalle, jos hän haluaa. Just allow me... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata tähän kysymykseen budjetista on pitää paikkaansa, että komissio ei ole ehdottanut erityistä budjettia tälle teemavuodelle, koska me uskomme, että se voidaan, monia toimintoja voidaan rahoittaa olemista olevilta momenteilta. Me tulemme, meillä tulee olemaan vissiä vähän rahaa tätä varten, että me tulemme tukemaan viestintäkampanjaa, joka on kuitenkin pääväline, päätyökalu tällaisena teemavuotena. On monia ohjelmia, jo tänä päivänä, joita voidaan, jos, joita vo, joilla voidaan rahoittaa ikääntymiseen liittyviä projekteja ja ohjelmia. Me olemme tavanneet muiden pääosastojen kollegoita ja me yritämme, me pidämme hyvänä sitä, että saadaan tällainen aktiivinen, aktiivista pohjaa näille ohjelmille. Ja näitä on tehty aikaisemmin niin kuin niin terveellisessä ikääntymisessä ja oppimisessa niin poispäin tämä vuosi 2012 se tulee olemaan myös sellainen vuosi, silloin tulee järjestämään vuosittaisia tapa, tapa, tapaamisia myös työllisyyspääosastojen ja muiden pääosastojen kanssa. Me toivomme, no ei ole syytä pelätä, kyllä me järjestämme toimintaa ja rahaa on, mutta se poikkeaa aikaisemmista vuosista, esimerkiksi vuodesta 2009, jolloin puhuttiin innovaatiosta ja luovuudesta. Siinä oli oma budjettinsa, mutta tähän ei. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Lambert, haluaisitko vielä kommentoida? Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoja panoksistaan. Kaikki nämä tulevat ovat hyvän suuntaisia ja sen myötä voin parantaa mietinnön tekstiä. Mm, te olette paljon tukeneet tekstiä, niin minä kyllä lisään siihen teidän hyvät ansiokkaat kommenttinne. Me aiomme korostaa tosiasioita, todellisuutta, koska ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana komissio tulee esittelemään meille ihan konkreettista käsin kosketeltavaa tästä asiasta ja voimme silloin ottaa vähän enemmän aikaa Eli ehkä joulukuun 18. päivään asti voidaan jättää aikaraja tarkistuksille. No sitten muutama sana rahasta. Olen samaa mieltä kuin komissio, että käytetään olemassa olevia rahoja, rahoituksellisia varoja sillä ehdolla, että ne ovat todella näkyviä, selkeitä ohjelmia, ettei taas pudota siihen byrokratian ansaan, vaan että näissä eri ohjelmissa, joita te toitte esille, ne pitäisi olla todella selkeästi mainittuina, ettei syntyisi mitään hankalia ikäviä välikohtauksia. Meidän pitää korostaa myös sitä, että että miten rahoituksellisesti lähestytään tätä. Jos me toteamme ensi vuoden alussa, että kaikki ehdotukset ovat ihan mallikkaita, ei minulla, ei minulla ole muita tarkistuksia ehdottaa. Thank you uh, very much. So the only thing that... Kiitoksia. Joten täytyy enää päättää se, milloin tarkistukset pitää jättää. Ehdotaan että määräksi laitetaan 8. joulukuuta kello 6. Ja pyrimme saamaan tuon äänestykseen tammikuussa. Eli 8. joulukuuta kello 6 tarkistus se määräaika. Sitten pääsemme kohtaan seitsemänestyslistalla. Irlantilaiset kollegamme ovat pyytäneet meitä kutsumaan komission edustajan tänne antamaan tietoa ja keskustelemaan piisohjelmasta. ohjelmasta Meillä on nyt paikalla Agnes Lindemans Euroopan komissiosta. Ja me pyrimme huonoista olosuhteista huolimatta käymään kunnon keskustelun. Eli pyytäisin nyt eh, Agnes Lindemansia antamaan meille hieman taustatietoja piisohjelmasta. Thank you, Madam Chair, for, uh, this Kiitoksia tästä kutsusta ja mahdollisuudesta saada päivittää tämä päivittää tilanne tässä, joka ohjelmassa, joka koskee Irlantia ja Pohjois-Irlantia, rahallinen tuki rauhanohjelmalle ja kansainvälinen Irlannin rahasto on selkeä osa unionin tuesta rauhanprosessille. EU on tukenut yhteensä 1,3 miljardia euroa näiden rauhanohjelmien puitteissa, joka alkoi vuonna 1994. Ja mitä tulee, me USA on tukenut 394 miljoonaa vuodesta 1989. palaan näihin rahallisiin tukiin, tukiin myöhemmin tässä esityksessä, mutta aika heti haluan painottaa sitä, että, että me olemme tukeneet rauhanohjelmaa myös muilla keinoilla kuin rahallisilla keinoilla. Esimerkiksi komission puheenjohtaja Barroso oli ensimmäisiä kävijöitä Pohjois-Irlannissa äh, 2007 heti äh, sovun äh, heti tulitaukosopimuksen jälkeen, tämän tapaamisen jälkeen, joka ensimmäisen varapääministerin kanssa puheenjohtaja Barroso sanoi, että komission Task Force aikoo auttaa Pohjois-Irlantia, että olisi enemmän mukana EU-politiikassa, jotta saataisiin aikaan rauhanomainen siirtyminen rauhanomaiseen yhteiskuntaan ja selvittää ongelmat, jotka liittyvät tähän siirtymäaikaan siirtymäkautia. Olin ilman vuodessani kertoa, että Task Forcein tulo, työn tuloksena Pohjois-Irlanti on pystynyt tulemaan enemmän mukana Euroopan unionin toiminnassa. <clears throat> Konkreettisia tuloksia löytyy virkamiesten vaihdosta, joilla lisätään kiinnostumista ja osallistumista politiikkaan, kuten myös TEN-verkostoissa – ja seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Kuten jo niin mainitsin, unionin tuke rauhanprosessille on ollut, on näkynyt raha, rahassa, lahjoituksissa kansainväliseen Irlantirahastoon vuodesta 1989 ja myös rauhanohjelmissa, joita on tuotu rakennerahastoista. Tämän vuoden huhtikuussa me pystyimme, olemme täällä tässä samassa valiokunnassa raportoimassa äh, kuuntelemassa herra Kellin mietintöä Euroopan äh, neuvoston ja parlamentin asetuksia, joka koskee äh, kansainvälistä Irlantirahastoa vuoteen 2010. Se mietintö, joka laadittiin tuolloin muiden, muun muassa, heijastelee hyvin myönteisesti rahaston tekemää työtä ja, ja sen tarpeen saada tämän tyyppistä toimintaa jatkettua samoilla linjoilla – Euroopan parlamentin oma aloite mietinnössä, jonka Barbara valmisteli, eh, joka kuuluu myös tähän valiokuntaan, tarkastelee EUn tukea rauhanprosessille Pohjois-Irlannissa ja myös eh, eh, kommentoi hyvin suotuisin sanoin tätä rauhanprosessia samaan tyyliin. Talous- ja sosiaalikomitean oma mietinnössä samasta asiasta päädyttiin samoihin näkemyksiin komissio arvostaa yhtä lailla kuin Euroopan parlamentti ja talous- ja sosiaalikomitea tätä kehitystä. E, riippumaton arvio rauhanohjelmassa, rauhanohjelmasta ja sihteeri, rahaston sihteeristössä antaa näyttöä tämän toiminnan vaikutuksista. Toinen vaihe tätä arviointia on se, että rauhaprosessi on pitkän aikavälin prosessi, ja on edelleenkin syytä jatkaa tämän tyyppisiä aputoimia. Saattaisi olla hyödyllistä mainita muutamia lukuja. Ja tästä lähtien rahasto on, on antanut 830 miljoonaa euroa yli 6000 projektiin eri puolilla, eri sektoreilla. Rahasto on antanut 1,4 miljardia euroa tämän tyyppisiin. Sen lisäksi 2,2 miljardia on saatu muista lähteistä. Ja tämä on luonut suoraan tai epäsuoraan potentiaalia 55 000 työpaikalle. Piis 1 ja 2 ovat, niillä on yhteinen budjetti, joka on yli 1,5 miljoonaa euroa, josta yli 1,1, äh, anteeksi miljardia, josta 1,1 miljardia on EUn osuus. Nämä kaksi ohjelmaa, niillä on rahoitettu yli 2 12 000 ohjelmaa ja niillä on luotu yli 2000 työpaikkaa ja yli 9000 ihmistä on saanut mahdollisuuden koulutukseen. Tämän lisäksi 5.3. Sillä on yli 300 miljoonan euron budjetti, josta yli 225 tulee EUn budjetista. Ja nämä saattavat olla vaikuttavia lukuja, mutta rauhanohjelman ja rahaston vaikutus menee pidemmällekin kuin nämä kvantitatiivimäärälliset indikaattorit. Ja parhaiten tämä vaikutus näkyy laadullisissa indikaattoreissa, jotka liittyvät sitten rauhan ja so, so, sopuprosessiin. Muutama esimerkki. Peace ja ja raha, Irlantirahaston toiminta on osaltaan myötävaikuttanut näiden kahden yhteisön lähentymiseen ja myötävaikuttanut tällaisen yhteisymmärryksen kehittymiseen. Molemmat välineet ovat auttaneet tätä kehitystä silloin, kun poliittinen prosessi, poliittinen prosessi oli, eh, eh, oli Eh, hitaampi ja täytyy sanoa, että silloin kun kaksi yhteisöä eivät ne pystyneet puhumaankaan toisilleen, silloin näiden välineiden käyttö oli ainoa mahdollisuus saada molemmin kummankin puolen edustajat yhtymään, istumaan saman pöydän ääreen tekemään päätöksiä. Rahastot ovat puuttuneet myös tähän konfliktin vaikutukseen ja siihen, että millä tavalla voidaan käyttää rauhantarjoamme mahdollisia hyväkseen. Projektit ovat auttaneet luomaan tarvittavia rakenteita rajat ylittävään yhteistyöhön ja, ja tämä rajat ylittävä yhteistyö on, on tullut hyväksytyksi, siitä on tullut normi. Ja alhaalta ylöspäin lähestymistapa on uusia tapoja yhteistyölle eri toimijoiden välillä. Tämä antoi meille myös mahdollisuuden rauhanprosessin näkymiseen myös ruohonjuuritasolle. Pohjois-Irlanti on saanut valtavasti kokemusta rauhan rakentamisesta, joka saattaa olla hyödyllistä muuallakin ympäri maailmaa, jotka ovat samantyyppisissä tilanteissa. Tämä on sellainen asia, joka mietinnössä, kuten muissa mietinnöissä mainitaan, ja, sit, ja äh, tässä kehitetään, tässä kannustetaan sitä, että tätä kokemusta pitäisi, se pitäisi dokumenteellisesti pitäisi käyttää hyväksi. Rauhan ohjelman on muodostanut rauhan verkoston, jossa kiinnostavat viranomaiset ja järjestöt ympäri Eurooppaa ja muualtakin ovat mukana. Koulutuksen rooli rauhanrakentamisessa ja, ja paikallishallinnon rooli näissä aloitteissa ovat kaksi sellaista workshopia, jotka ovat syntyneet tämän verkoston myötä. Ja lopuksi haluaisin lausua muutaman sanan rauhan tulevaisuudesta ja rahaston tulevaisuudesta. Te muistanette, että rahasto päätti vuonna 2006 olla etsimättä lisää rahallista tukea rahoittajilta tämän vuoden jälkeen. Kuitenkin rahastot ymmärsivät, että on vielä työtä tehtävänä aivan erityisesti tietyissä, tietyillä alueilla ja nyt siinä pohditaan työn jatkamista ja U- yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja, ja jäsenvaltiot ovat jo pyytäneet, kysyneet komissiolta, aikooko komissio jatkaa tiettyjä kohdennettuja toimintoja. Periaatteessa komissiolla, komissio hallinnoi näitä rahastoja odottaa keskustelua parlamentin kanssa ja, ja Euroopan neuvoston kanssa siitä, että millä tavalla rahallista tukea tälle rahastolle voidaan teisi jatkaa vuonna, vuonna 2010-2013, joka on osa tulevia rahoitusnäkymiä. Jos rauhanohjelmaa sitten jatketaan vuoden 2013 jälkeen, niin me odotamme myös keskusteluja siitä Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston kanssa siinä yhteydessä, mikä miten, kun monivuotisia rauhoitus ohjelmia, rahoituskehyksiä ollaan, ollaan pohjustamassa. Kiitän tuesta ja odotan kiinnostuksella tulevia keskusteluja. Kiitos. Thank you uh, very much and... Uh, Kiitoksia. Barbara Dubrön on ensimmäinen puhuja. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission edustaja Linde Manssia tästä mielenkiintoisesta esityksestä ja hänen sanoistaan ehm, koskee myös minun <clears throat> mietintöni. Haluaisin kiittää lämpimästi myös puheenjohtajamme Rova Hybneriä, jolla komission jäsenenä oli hyvin tärkeä osa PIS-ohjelman luomisessa, ja hän myös piti huolta siitä, että ohjelma toimi käytännössä tuloksia. teimme todellakin yhteistyötä. Ja minun vaalipiirissänikin tunnettiin Barroson mm, työryhmä. Ja todellakin e, näin saatiin ihmisiä mukaan myös EUn toimintaan. Meidän tulisi e, tutkia tätä asiaa jälleen kerran, sillä edellisiin vaaleihin asti. Tästä aiheesta keskusteltiin valiokunnassamme varsin usein. Ja sen lisäksi valiokunta lä- lähetti myös valtuuskunnan näihin rajakriivikuntiin. Ja näin tarkasteltiin sitä, mitä rahoilla on saatu aikaan. Ja todellakin tuolla kävi paljon meppejä ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä EUn varoilla on saatu aikaan. Eli aikaisemmin konfliktissa osallisena olleet pääsivät nyt mukaan rauhanrakentamiseen. Tämä paransi ilmapiiriä ja, ja myös muut toimet olivat äkkiä mahdollisia. Ja kuten Lindemann sanoi, tämä oli alhaalta ylös. Eh, projekti ja pystyi rakentamaan kumppanuuksia aivan uudella tavalla. Ja loppujen lopuksi voidaan sanoa, että on ollut erilaisia ohjelmia ja nyt on syntynyt aivan ruohonjuuritason järjestöjä, joilla on kykyä huolehtia ohjelmista – ja ratkaista konflikteja. Tämä on tapahtunut eh, eh, yhteisöjen ja alueiden välillä. Aiemminhan nämä seikat olivat tällä alueella hyvin ongelmallisia eh, menneisyydestä johtuen. Minun täytyy korostaa, että olen aivan samaa mieltä siitä, mikä sai tuen Äh, omalaiten mietinnössä. Eli rauhanrakennus on pitkän aikavälin projekti. Sen täytyy jatkua. Me haluamme jatkaa näitä ohjelmia. Me haluamme myös antaa jotain takaisin. Eli erittäin tärkeää on myös ollut tämä ulospäin suuntautunut osa. Eli eh, ruohonjuuritason toimijat ovat voineet tehdä, tehdä yhteistyötä esimerkiksi Länsi-Balkanin toimijoiden kanssa ja EUn rajaseutujen kanssa, jossa on ollut konflikteja. Ja näin äh, meidän oppimisestamme on voinut olla hyötyä myös muille. Eli tämä on meidän etumme ja Euroopan äh, vakauden mm, etu myös laajemmin, kun katsotaan myös EUn raja-alueita. Eli eh, eh, tämän toimintaa tulee jatkaa ja mahdollisesti myös tätä pis ohjelmaa mikäli mahdollista. Ja kuten Agnes Lindemann sanoi, niin eh, sanoisin, että kuulosti siltä, että Jeffin suhteen olette hieman enemmän toiveikas kuin Peacein suhteen, mutta haluaisin vielä kuulla teiltä tästä lisää. Kiitos sitten Sean. Kiitoksia. No Barbara sanoi jo riittävästi, olen samaa mieltä hänen kanssaan ja minä olen itse Pohjois-Irlannista. Hän, hän tulee kuitenkin Pohjois-Irlannista, hänellä on kuitenkin äh, kokemusta niistä, myös niistä huonoista ajoista ja myös hyvistä ajoista, joita toivon jatkuvan toisekseen. Minusta on harmi, että me emme keskustelleet tästä parlamentissa, koska tämä oli mahdollisuus EUlle osoittaa sen hyvät puolensa ja etunsa. Minusta, mä olen puhunut tästä aikaisemminkin, EU on kuitenkin rauhanhanke Euroopassa, kaikki se, mitä voimme, voimme tehdä sen hyvin. Me, voimme, me olemme kuitenkin avoimia kritiikillekin. Me yrimme Äh, sanoisinkin, että jos kysytte enemmistöltä kansalaisilta Irlannissa ja Englannissa, kuka oikeastaan rahoittaa tätä rauhanprosessia, näitä erilaisia ohjelmia, joita on tehty viime aikoina, ne luultavasti sanovat hallitukset ja USA. He eivät välttämättä edes tiedä, että EU on pitkälti rahoittanut sitä ja eivät olisikaan tietoisia siitä, että se on suuri rahoittaja. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Haluan painottaa tätä meillä ei ole ollut mahdollista mainostaa tätä kotona. Ja esittelijänä sanoisin, ja pitäisi antaa myös kiitosta ihmisille, kuten Barbara Brun, Jody Adams ja monet muut, ja myös entinen Euroopan parlamentin jäsen ja Beisel, koska oli selvää, että kaikkina äh, vuosina että äh, tulivat liittyvät yhteen, jotka olivat niitä, jotka ovat riskin rauhan eteen, koska he yrittivät saada omat ihmisensä mukaan, enemmistöt ja vähemmistöt, niin että vähemmistö on edelleen siellä, iso vaarallinen, mutta ei riittävästä kiitosta ole annettu näille johtajille tai Sinfeinin johtajuudelle ja Ian Paisleylle hän kollegoille, mitä he ovat tehneet, mutta haluaisinkin kiittää, todeta, että niinä vuosina, kun Ian Paisley oli täällä Euroopan parlamentissa, hän, hänet, hänet nähtiin monin tavoin arkkivihollisena, puhuttaessa natalistisesta ja katoli, Nyt hän on muuttunut ja hän, hän ansaitsi sitä kiitoksen. Kävin Pohjois-Irlannissa muutama viikko sitten ja kävin tutustumassa muutamiin projekteihin Belfastissa – ja nyt ensimmäistä kertaa elämässäni ja kun on ollut viime vuosina, en ole voinut olla lähelläkään Shankilia, koska, koska se olisi voinut olla kuoleman vaarallista siellä. Minä olin kuitenkin tuossa paikassa ja minut toivotettiin tervetulleeksi toisen puolen ö, toimesta – unionist, unionistien puolelta. Ja sama pitää paikkansa myös mui, mui, tämä koskee myös esimerkiksi katolilaisia kouluja. Ja tämä oli merkki siitä, miten, tai miten on menty eteenpäin. Minusta jokainen ansaitsee sitä kiitoksen. Kuitenkin toteaisin, että on edelleenkin satunnaisia tapahtumia ja ampumisia. Tästä syystä onkin tärkeää, että tämä projekti jatkuu koska mitä pitempään rauha jatkuu, sitä vähemmän on todennäköistä on se, että, että pala, joudutaan palaamaan huonoihin aikoihin. Erityisesti tällaisena talouskriisin aikoina meidän täytyy ottaa eh, ihmisille työttömille, että he ovat kuitenkin joutuvat näiden väkivaltaisten joukkojen kohteeksi. Siksi onkin tärkeää, että me yritämme pitää tämän projektin hengissä vielä muutaman vuoden, koska se on kuitenkin yksi niistä suurista menestystarinoista Euroopan unionin tasolla ja ra- maailman rauhan tasolla. Sitä pitäisi siis jatkaa. Ja haluaisinkin, että Euroopan unioni saa enemmän kiitosta sitä, mitä se on tehnyt, koska se on kuitenkin, tämä on kuitenkin yksi, ö, ö, tämä on yksi suuri asia Euroopan, mutta se on myös esimerkki muualle maailmassa. Kiitoksia. Jens Nicholson, please. Uh, thank you very much. Kiitoksia. haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja panoksestanne rahaprosessiin komissaarina toimissanne. Lindemans puhui Barroson vierailusta Pohjois-Irlannissa. Ja tämä oli ainoa kerta, kun joku korkea Euroopan toimija kävi Pohjois-Irlannissa, mutta hän ei tavannut parlamentin jäseniä joten olemme olleet kyllä aina sivussa. E, kuuntelin tässä Kellyä ja kuulosti siltä, että e, vain Gary Adams ja Ian Paisley oli, olivat mukana tässä prosessissa. Mut, mutta voidaan sanoa, että jo 1994 me menimme Delor, Jacques Delorin toimistoon ja näin saimme käytännön, käytännössä äh, rauhaan prosessi liikkeelle. Tämä ei koskaan ollut siis mikään ylhäältä alas prosessi, vaan me olemme aina pyrkineet toimimaan ihmisten tasolta käsin ja heidän hyväkseen. Minusta tämä Task Force ei ole aivan saanut aikaan sitä, mitä on tavoiteltu. On vielä suuria ongelmia täytäntöönpanossa. Tässä ei puhuta ainoastaan kuukausista, vaan vuosista. Täytyisi todellakin tarkastella sitä, kuinka rajat ylittävät toimijat oikeasti toimivat, jotta nähtäisiin, missä on ongelmia. Sillä todellakin tuloksia ei ole saatu aikaan odotetulla tavalla myös eh, naisten asioita ajavat ryhmät ovat pettyneitä siihen, että eh, tässä Peace For-kontekstissa heidän ääntänsä ei ole kuultu. Rauhan varoista on käytetty varsin paljon eh, vankiloihin. Minä kyllä todellakin vastustan tällaista. Tämä ei ole alhaalta ylös, vaan nimenomaan ylhäältä alas lähestymistapa. Minä todellakin kyseenalaistan, että sen toimiiko tämä kunnolla. Haluaisin myös sanoa, että kysymys ei ole siitä, ettei pohjois iranissa puhuttaisi toisten kanssa. Minä tulen yhteisössä, jossa on erilaisia jäseniä ja me kyllä puhumme keskenämme. Jopa pahimpina aikoina pohjois iranissa me kyllä puhuimme keskenämme Eli paljon on vielä tehtävää. En tiedä, haluaisiko Barbara puhua tästä vielä. Kysymys ei ole siitä, onko tämä nyt Brysselissä vai pohjois irannissa vai onko tämä toimeenpanoelimessä. Mutta joka tapauksessa ongelma täytäntöpanossa on olemassa, ja se täytyisi ratkaista. Tapasimme Barbaran kanssa talousministeri muutama viikko sitten, mutta tämä kuulosti varsin pelottavalta, että ministeri ei tuntunut olla selvillä siitä, millaisia ongelmia on ja kuinka niihin tulisi vastata. Tässä vaiheessa meidän täytyy tarkastella tätä uudelleen. Kysymys ei ole siitä, että onnittelisimme itseämme siitä, että tuloksia on saatu, sillä ihmiset paikan päällä ovat tästä eri mieltä. Tässä on estetty, ettei Euroopan unioni olisi markkinoinut itseään. Kyllä pohjois tietävät, että Euroopan unioni on tukenut heitä vaikeina aikoina. Ja on osattu myös pysyä syrjässä Eh, ruohonjuuritason konflikteista. Tässä suhteessa olemme kyllä tehneet hyvää työtä. Mutta meidän täytyy todellakin katsoa tilannetta uudelleen ja katsoa, missä ongelmia on ja miksi eh, byrokratiaa rakennetaan eh, asioiden esteeksi. Minkä takia kestää kaksi vuotta ennen kuin projektit saadaan kunnolla vietyä läpi? Tämä kestää aivan liian kauan. Ja todellakin haluaisin tässä kehottaa komissiota tarkastamaan asiaa ja todella pitämään huolta siitä, että asiat toimivat. Jos puhutaan nyt tästä Peace Forista, niin on todellakin tärkeää, että täytäntöönpanosta vastaavat todella tietoa, mistä on kyse ja kuinka tämä saadaan toimimaan. Sillä vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä toimipanossa elimessä on päättämättömyyttä parlamentin jäseniä ei ole otettu kunnolla mukaan. Monia päätöksiä tehdään ilman meidän eh, osallistumistamme. Joten todellakin kehoittaisin eh, puheenjohtajaa eh, tarkastamaan asia uudelleen, käymään paikan päällä. Tätä ei, ei pidä ottaa kritiikkinä, mutta minä haluan pitää huolen siitä, että me emme petä ihmisten ja ruohonjuuritason toimijoiden odotuksia. Joten kyllä tätä asiaa täytyy todellakin tarkistella kunnolla uudelleen. Kiitoksia. Teillä on tietysti oikeus eh, kertoa tuntemuksistanne, mutta minä haluaisin sanoa, että komission jäsenenä toimiessanne eh, me todellakin keskustelimme usein, ei ainoastaan Jerry Adams eh, käynyt paikalla ja minä kävin Belfastissa, mutta myös eh, muualla paikan päällä ja keskustelin nuorten toimijoiden kanssa eh, siitä, kuinka rauha saadaan pidettyä yllä. Ja voidaan todella sanoa, että nämä olivat erittäin eh, tärkeitä aikoja ja todellakin me pyrimme toimimaan alhaalta ylöspäin. Olen kuitenkin samaa mieltä kanssanne siitä, että Eh, tässä ei ole mitenkään vielä päästy perille. Meidän täytyy EUn tasollakin olla vielä mukana. Ja eh, regi-valiokunnan eh, kannalta olen valmis kyllä tarkastelemaan näitä asioita. Sitten tulee vielä Barbara, mutta onko täällä maatalousvaliokunnan jäsen? Ei ilmeisesti ole. No, olkaa Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös Roy Lindemansia hänen esittämästään katsauksesta ja päivity- tilanteen päivityksestä ja siitä, mitä kansainvälinen Irlantirahasto on tehnyt. Se on tietenkin, se perustettiin 85, se on tehnyt kaikkina vuosina, se on ollut merkittävässä roolissa tässä rauhanprosessissa luomalla noin 45 000 työpaikkaa, paljon projekteja. Ja totta kai se on ollut 2,1 miljardin euron huottava rahoittaja. Lisäksi on tullut muutakin rahoitusta. Muistan oikein hyvin ollessani parlamentissa, kun tulitiauko julistettiin ja tuona päivänä Jacques Delors, niin kuin mainittiinkin, vastasi ja hän sanoi, että Eurooppa vastaa myönteisellä ja käytännöllisellä tavalla. Ja ainoa rakenne, joka tuolloin oli olemassa, oli, joka voitiin välittömästi käynnistää, oli kansainvälinen Irlantirahasto, Euroopan unioni, Jacques Delorsin ja Patrick Flynnin myötä varmistivat, että lisärahaa saatiin. Ja totta kai tuo johti sitten rauhan ja sovintoneuvottelujen. Olin parlamentin jäsen tuolloin ja lounaalla äh, äh, Belfastissa muistan hyvin, kuin ne, jotka osallistuvat ton, tähän koko se muun muassa Jack Nicholson nykyistä mepeistä ja John Hume ja teidän edestäenne Wolfgang Mulmat, Wolf Matthias olivat tuolloin kuvassa mukana. Rauhanneuvottelut aset, muodostivat tavoitteita, joihin edelleenkin pyritään, että saadaan molemmat yhteiset yhteen ja molemmat kansat raja molemmin puolin yhteen. Minä muistan, että, että minun vaalipiirissäni oli viisi kuudesta rajan ylityspaikkaa, jossa Pohjois-Irlannin ja Atlantin välillä oli noin viisi mailia rajaa Etelä-Irlantiin, joka oli poliittinen. Ja silloin kun minä vartuin tuossa maassa, minä uskoin, että Irlannin pääkaupunki oli tullut Derek. Ja so, ja mä olen ollut verissä monta kertaa ennen kuin kukaan sitten sanoi, että se oli Dublin. Minä oikeastaan istuin tähän e, rajan etelä- ja pohjoispuolen alueeseen. Silloin sovittiin, että että nämä rajakunnat varmistivat rahoituksen, saisivat rahoituksen kummastakin rahastosta, koska ehkäpä nuo ää, raha- ja raja kunnat eivät kärsineet samalla tavalla humanitaarisesti, mutta kaupallisesti nämä rajakunnat kärsivät tästä, mutta ne ovat myös hyötyneet siitä tämän kansainvälisen Irlantirahaston myötä ja sovinnon syntymisen myötä. Nämä rahastot olivat, olivat pitkälti mukana tässä, enkä ja mutta kansat yhdessä rajan molemmilla puolilla näissä kunnissa eivät olisi menneet tulleet yhteen, ellei näitä ohjelmaa, ohjelmia olisi ollut kansainvälisen Irlantirahaston myötä. Totta kai on, tää, on tärkeää ja olen mielessäni kuulessani komission sanovan, että on olemassa on mahdollista en minä tuolloin aikanaan hyväksynyt sitä päätöstä, että tämä kansallinen rahasto lopettaisi rahallisen toimintansa vuonna 2010. Totta kai <clears throat> on siinä jäähdyttävä jaksokin, mutta olin helpottunut kuullessani, että mahdollista on, että komissio pohtisi tämän toiminnan jatkamista, vaikka se onkin rajallista, niin ja kuinka keskittynyt sen toiminta olisikin vuosina 2010-2013. Se on kuitenkin ö, osa näitä rahoitusnäkymiä. Ja edelleenkin hyötyä voidaan saada lisärahoituksesta, jota voidaan saada. Se moninkertaistaa nämä toiminnot. Tiedän, että rajakunnat haluavat puhua kaikkien meppien kanssa, jotka olivat tuolta alueelta kotoisin, kuten esimerkiksi minä, kuten esimerkiksi luoteesta. Ja muiltakin alueilta tulevat vepit, kuten Jack Nicholson ja Dodge ja Barbara, jotka ovat täälläkin olleet mukana. Kiitosta on annettu useillekin ihmisille ja poliitikot Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla edustavat unionilaisia ja äh, tasavaltalaisia. Ja tämän yhteen, yhteisen tapaamisen tuloksena – eri puolueiden johtajat työskentelevät sekä Dublinin että Lontoon että Belfastin kanssa. Ja totta kai Euroopan unioni on kuitenkin päärahoittaja Irlanti, tässä Irlannin kansallisessa rahastossa ja toivoisinkin, että Euroopan unioni voisi siis suositella lisärahoitusta 2013 jälkeenkin. Toivon, että USA, Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia ja totta kai Yhdistyneen kuningaskunta ja Irlanti osallistuisivat myös tähän tien jatkamiseen. Rauha on erittäin tärkeää ja toivottavasti meillä on tilaisuus keskustella tästä myös paikan päällä ja omassa keskuudessamme ja Euroopan tasolla. Totta kai pitää paikkaansa, että kun joku projekteja käynnistetään, tietenkin voi tulla sellainen kuva, ja olen nähnyt sen, vastasin kuitenkin tässä vain Dublinin ja Lontoon tasolla. On erittäin tärkeää, että MEPit ei välttämättä sen takia, että me olemme yksilöitä, yksilöt haluaisimme äh, kiitokseta siitä, vaan se, että pitää antaa kiitosta Euroopan unionille äh, siitä tavasta, ja se, äh, että MEPit ovat osa tätä toimintaa, ja kuten muutkin puheet ovat sanoneet, puheenjohtaja, minäkin haluan kiittää teitä teidän työstänne. Ja silloin kun te olitte komissiossa vastuussa tyyppistä kysymyksistä, ja kuten teidän seuraajanne myös varmasti jatkaa sitä, mitä Wolf Matias ja te itse ja komissio nyt tekee. Sean House vielä käyttää puheenvuoron. Niin aivan lyhyesti. En ole Nicholsonin kanssa aivan samoin linjoilla. Mainitsin muutamia nimiä, Tällä halusin sanoa, että molempien puol- puolten johtajat sitoutuvat rauhaan. Ja tähän kuului on itsekin. Ilman näitä johtajia äh, rauha olisi syntynyt. Tietysti tähän oli mukana myös Delori ja niin edespäin. Ja tämä osoittaa, että EU ei ole välttämättä saanut tarpeeksi tunnustusta työstään. Äh, James väitti vastaan, mutta äh, jos äh, kysytään pohjois niin ennemmin he nimevät Yhdysvallat kuin EUn. Joka tapauksessa kansanedustajan tulisi olla vahvemmin mukana ja neppien mukana. eivät he ole mukana, niin silloin pohjoisilantilaiset eivät myöskään ajattele EUn olevan mukana. Eli täytyy todellakin antaa tässä vahvempi panos. Euroopan parlamentin jäsenillä on ollut todella suuri rooli tässä vuosien mittaan. Ja olisi hyvä, että, että he saisivat tunnustusta eh, teidystä työstä ja tämä hyödyttäisi myös EUta ka- kaikkien. Kiitoksia, Sean. Eh, sitten eh, Lindesman voisi ehkäpä vielä vastata. First of all, I would like to thank all... Ensinnäkin kiittäisin kaikkia puheita, puhujia äh, siitä kiitoksista komission suuntaan sen tekemästä työstä rahaston puitteissakin näistä kysymyksistä, joita on mainittu ja näistä huomioista ensinnäkin tästä julkisuudesta ja julkisuuden puutteesta me olemme kaikki tietoisia siitä, että meillä on vissiin vaikeuksia saada kunnon tarinoita liikkeelle, mitä me teemmekin kohesiopolitiikan saralla tai se, mitä me teemme eh, rauhanohjelmien eh, ja eh, Irlannin rahaston yhteydessä. Se, mitä me yritämme tehdä omalla tasolla komissiossa on se, että avoimina, avoimina, päiv- avoimia ovineen päivinä yhdessä alueiden komitean kanssa on aina tällainen workshop, joka käsittelee rauhanohjelmaa, eikä niinkään rauhan ohjelman kokemuksista niille ihmisille, jotka ovat tietoisia siitä Pohjois-Irlannissa, mutta me yritämme pikemminkin saada tavoittaa laajemman suuren yleisön ylipäätään ympäri Euroopan unionia ja esitellä heille sitä, mitä on tehty ja mitä on saatu aikaan rauhan ohjelman myötä. Ja on yritetty selvittää, miten paljon näitä tällaisia parhaita käytäntöitä voidaan levittää samantyyppisissä tilanteissa. Esimerkiksi tänä vuonna workshop pidettiin yhdessä kahden eri kaupungin kanssa Malmössä ja Rotterdamissa, jossa meillä oli myös esityksiä siitä, miten erilaiset konseptit voivat auttaa yhteisöjä ymmärtämään toisiaan paremmin ja olemaan paremmassa yhteistyössä ja elämään paremmin yhdessä kyllä me yritämme omalla tasollamme saada hyviäkin uutisia esiin ja esitellä kaikille niille, jotka saattavat olla kiinnostuneita siitä, mitä on tapahtumassa, mitä on tehty rauhan eteen ja mikä, mitä, minkälaisia hyviä käytänteitä on opittu. Ja avoimien ovien käyvistä. meillä oli myös korkean tason paneeli komissaari Haanen ja Rasilion kanssa, jotka esittelivät yhdessä UEFAn edustajien kanssa sitä, miten urheilu on auttanut saamaan eri yhteisöjen lapsia yhteen, ymmärtämään paremmin sitä, miten rauhaa rakennetaan tällaisessa tilanteessa. Kyllä me yritämme tavoittaa ulkopuolisen maailman sin suhteen, mitä on tehty. Olen samaa mieltä kyllä siitä, että vielä paljon enemmän täytyy tehdä, erityisesti kun puhutaan Irlannista, kun jos kysytään eh, rahastosta, niin kuka siihen liittyy, niin siellä usein kuvitellaan, että se on USAn heiniä, eikä monikaan viittaa EU-hun. Me olemme kyllä muistaneet, että me olemme ottaneet sen esille rahaston kanssa ja olemme yrittäneet varmistaa, että myös Euroopan unioni tehdään näkyväksi kaikissa, kaikissa niissä projekteissa, joita me olemme rahoittamassa Irlannin rahaston myötä. Niin sitten eh, meppien osallistuminen tähän työhön. Myös Irlantirahaston yhteydessä olen tietoinen, että, että MEPit eivät olleet mukana Barosson käydessä Pohjois-Irlannissa. Se oli, se oli sellainen päätös, joka tehtiin viime hetkessä Baroson lähteä tai laskeutua ylipäätään Pohjois-Irlantiin, koska hän oli kai matkalla Yhdysvalloista takaisinpäin. Se oli vähän niin kuin viime hetkellä tehty päätös ja se oli hyvin vaikeaa järjestää sitten kunnolla tämä käynti mutta otan tämän huomioon ja aion myös mainita Pohjois-Irlannin Task Forcein puheenjohtajalle asiasta. Täytyy katsoa, missä mitassa voisimme ottaa myös paremmin meppejä mukaan siihen, mitä me teemme tässä Task Forceissa. Olen myös kirjannut nämä täytäntöönpano-ongelmat, joita te olette maininneet, erityisesti sen suhteen, miten rauhanohjelma saadaan välitettyä eteenpäin. Meidän silmin nähtynä ongelma, tämä ohjelma sujuu aika hyvin. Sitoumukset ja rahankäyttöluvut ovat kohdallaan, vaikkakin me ymmärrämme kyllä, että että nämä projektit eivät ole helppoja, projekteja on, on, ne on pieniäkin ja ne on aika, kestää aika kauan käynnistää niitä ja saada ne perille, mutta me olemme kuitenkin sinänsä tyytyväisiä asioiden eteenpäin menoon, mutta me tulemme selvittämään, onko eh, erityisiä huolia täytäntöönpanossa ja byrokratiasta ja menettelytavoissa, joita on saattaa olla vaikea eh, seurata rauhanprosessin yhteydessä. Sitten nämä puheenvuorot tämän, näiden kahden välineen tulevaisuudesta. Keskustelut, keskusteluja käydään vähän eri kontekstissa silloin kun ensin tarkastelemme Irlantirahastoa, niin tähän vuoteen asti siinä oli EUn osuus tässä EUn budjetista. Ja nyt me selvitämme mahdollisuuksia saada lisää rahaa tähän rahastoon tämän nykyisten rahoitusnäkymien puitteissa vuonna 2011, 2012, 2013 uudelleen esiin noussut kiinnostus tähän Irlanti-rahastoon. Siinä on mukana myös USAn kiinnostus jatkaa tässä välineessä mukanaoloa. Päätöstä ei ole vielä tehty USAssa näiden äskeisten vaalien jälkeen, sillä pohditaan asian eteenpäin viemistä, mutta tämä on se elementti, joka on on saanut Britannian ja Irlannin lähestymään komissiota, josko myös EUn taholta sitten jatkaa tätä mukanaoloa tämän rahaston toiminnan jatkamisessa? On kysymys siitä, että yhtäältä meidän täytyy löytää nykyistä rahoitusnäkymistä se raha budjettiin, ja meidän täytyy myös muodostaa puitteet ja kehykset tähän, ja tästä täytyy keskustella sekä täällä että Euroopan neuvostossa ennen kuin ennen kuin sitä jatkamista, ennen kuin se jatkaminen on mahdollista. Äh, sitten rauhanohjelma, se on hieman rauhanohjelman osalta, se tulee jatkumaan tämän rahoitusnäkymäkauden äh, loppuun, siis vuonna 2013 loppuun, ja sitten rauhan jatkuminen, siitä täytyy tehdä päätös, tai tämä ohjelman jatkamista täytyy tehdä päätös globaalilla tasolla, miten, miten se liittyy rahoitusnäkymien tulevaisuuteen, se voi ihan olla osa kohesiopolitiikkaa no, budjetin kannalta, jos siellä on tilaa tämän rauhan ohjelman jatkamiseksi kohesiopolitiikan puitteissa. Olen mielestäni vastannut tähän kysymykseen. Kiitoksia. Me voimme puhua tästä viis rauhaohjelmasta myös eh, territoriaalisen integraation keskustelussa. Mutta vielä yksi. Kiitos. Eh, minusta on hyvä tämä, mitä Lindemann sanoi, mutta kuitenkin eh, voin vain sanoa, että minun näppituntoani ruohonjuuritasolta on erilainen puheenjohtaja olen ollut kansan yhteistyössä ja meillä on kyllä kokemusta yhdessä, mutta jos te epäilette sitä, mitä sanon, niin eh, älkää sitten käykö eh, tuolla eh, toimistoilla puhumassa, vaan minä voin antaa teille nimiä, ihmisten nimiä, järjestöjen nimiä, joilla on todella vaikeuksia tuen saamisessa, jos te nyt tätä epäilette. Minusta tarvitaan tämmöinen eh, puolivälin eh, arvio siitä, kuinka eh, Task Force on tehtävistään selvinnyt ja missä, mitä se voisi tehdä paremmin. Ja tämä on se viesti, jonka haluaisin saada ne komissiolle. Minusta en halua itse kääntyä näiden toimijoiden puoleen Eh, en halua, että sitten toimeenpanoviraston puoleen. Ei se varmasti eh, myönnä, että sen toiminnassa on puutteita, vaan tähän tarvitaan ulkopuolinen arvio. Joka tapauksessa Euroopan parlamentin jäsenet ovat EUn kasvot tuolla pohjois Joten kun puhutaan Pohjois-Irlannista komissiossa, niin muistakaa mepit. Meidät ihmiset tuntevat. Mutta joka tapauksessa tarvitaan puolivälin arvio ja sitten täytyy huolehtia eh, siitä, missä ongelmia on. Ainahan ongelmia on. Ja kun niitä kerran on, niin pyritään nyt yhdessä ne ratkaisemaan. Kiitos James. Otamme huomioon ne vakavasti. Ja komissio varmasti tutkii, kuinka eh, haasteeseen pystytään parhaiten vastaamaan. No, nyt eh, eh, saamme tämän kohdan loppuun. Sitten Karonna täytyy saada tuon kohtaan yhdeksän. Ja sitten on vielä äänestystarpeita. Täytyy vielä selvittää, ketkä jäsenet eivät ole vielä päässeet Brysseliin. Joten palaamme asiaan kello kolme.